chers collègues, je vous propose de passer immédiatement. Hyvät kollegat, ehdotan, että siirrymme suoraan esityslistan kohtaan 17. Meillä on kuuleminen asiasta, jolle komissio antaa paljon huomiota, sillä kyseessä on Euroopan sosiaalirahasto ja tietyllä tavalla se, kuinka voimme keskustella tämän rahaston tulevaisuudesta – meillä on sekä sen roolien että sen vaikutuksen analyysi. Ja pidämme tietenkin mielessä komission tulevat hankkeet tällä alalla. Kiintän kolmea kutsuvierastamme täällä tänään. Annan heille hyvin nopeasti puheenvuoron, mutta ennen sitä haluaisin yksinkertaisesti muistuttaa teille, että me olemme nyt sitoutuneet tiettyyn kalenteriin tai aikatauluun. Eli ensinnäkin meillä on tämä, tänään tämä niin sanottu asiantuntijoiden kuuleminen, ja sitten meillä on toinen kuuleminen ensimmäinen helmikuuta ensi vuonna, ja silloin työmarkkinaosapuolet ovat pääosassa. Ennen kuin annan puheenvuoron vieraillemme, annan esittäjälle Pascal Grönille puheenvuoron. Hän voi hyvin nopeasti esitellä meidän osamme. Sen jälkeen jokainen asiantuntija saa puhua noin 10 minuutin ajan. Eli rouva esittelijä, olkaa hyvä. Voinko puhua viisi minuuttia? Hyvä, kiitoksia. Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, parlamentin kaksi päätöstä, jotka on syyskuussa tehty, osoittavat suurta kiinnostusta parlamentin taholta sosiaalirahastoa kohtaan ja Euroopan unionin kohesiota kohtaan. Meillä on kuitenkin paljon kysymyksiä, jotka ovat edelleen auki. Meillä on paljon toiveita näiden asiantuntijoiden esityksiä kohtaan. He tulevat käsittelemään tärkeitä asioita ja ne täytyy ottaa mukaan tulevissa mietinnöissä. Nyt tässä kontekstissa meidän velvollisuutemme on se, että kuvittelemme, mitkä voisivat olla toimivia työkaluja Eurooppa 2020 ohjelmassa. Tämä on todellakin hyvin kunnianhimoinen ohjelma, eikä kyseessä ole se, että haluaisimme hajottaa ponnistelujamme. Nyt Euroopan sosiaalirahasto on ensimmäinen ja vanhin työkalu tällä alalla ja meidän täytyy keskittää kaikki lainsäädännöllinen toimi siihen, että parannamme sen näkyvyyttä emme voi toivoa, että se toimisi täysillä, täydellä teholla muutoin. Ja nyt minä olen mukana työryhmässä, jossa käsittelemme näitä asioita ja meillä on jatkuvia kontakteja näiden asioiden suhteen. Mikä meidän aikataulumme sitten tulee olemaan? Ää, viime kesänä annoimme tiedonannon koskien Euroopan sosiaalirahaston tulevaisuutta. Minä itse olin mukana tässä työssä ja kuten päätöslauselma koskien Euroopan sosiaalirahaston tulevaisuutta Euroopan parlamentin piirissä on jo tuonut esiin. Meidän täytyy kestellä tiettyjä erityispiirteitä. Tämä on hyvin tärkeää. Meillä on nyt viides kohesioraportti meneillään. Tämä on hyvin tärkeä asia. Me olemme keskustelemassa näistä asioista tänäänkin. Ja koska Lissabonin sopimus on tullut voimaan, se on muuttanut monia asioita. Parlamentti on nyt mukana yhteispäätösmenettelyssä näissä päätöksentekoasioissa. Ja kuten olette ymmärtäneet, meidän täytyy antaa kaikki huomiomme näille asioille. Euroopan parlamentin pitäisi puoleen välien lokakuuta 2011 saada aikaan esitelmä ja ennen tätä meidän pitäisi pystyä keskustelemaan asioista. Ei pidä unohtaa rahoitusasioita. Ne ovat erittäin tärkeitä ja meidän täytyy myöskin varmistaa se, että Euroopan sosiaalirahastolla on tarpeeksi rahoitusta, jotta se voisi täyttää tehtävänsä. Tämä on hyvin tärkeä kohta. Komissiossa voimme luottaa kollegoidemme työntekoon ja heidän apunsa ja toisaalta meidän kahden valiokuntamme yhteistyöhön. Mitä tulee raporttiin, joka on julkaistu hiljattain, emme ole saaneet paljon äh, tietoa. Siinä ei ollut kovinkaan paljon lukutietoja, mitä tulee edistymiseen. Ja jotta voisin lopettaa tämän puheenvuoron, hyvät naiset ja herrat, voisin esitellä neljä pääkohtaa tässä keskustelussa. Ensinnäkin Euroopan sosiaalirahaston täytyy edistää työllisyyttä, sen täytyy edistää työllisyyttä ja sosiaalista kohesiota, toimia tietenkin köyhyyttä vastaan, mutta tehdä se niin, että se työllistää ihmisiä eikä tehdä sitä muutoin. Meidän täytyy pitää sosiaalinen aspekti mielessämme. Toisekseen rahaston täytyy olla yksinkertaisempi ja tehokkaampi työnkalu tällaisena kriisiaikana, kun työttömyysluvut ovat erittäin korkeita Euroopassa sosiaalirahaston täytyy toimia sataprosenttisesti. Meidän täytyy rohkaista toimijoita sen piirissä ja niitä rakenteita, jotka ovat olemassa. Tämä on hyvin tärkeää. Kolmannekseen tämän rahaston täytyy toimia koko alueella. Sen täytyy sitoutua kohesioon ja sosiaaliseen kehitykseen, ja sen täytyy toimia tietyillä alueilla enemmän kuin toisilla, ja siksi meidän täytyy saada aikaan toimivia rakenteita niin, että voimme auttaa yksityishenkilöitä. Mitkä sitten ovat nämä alueet? Ensinnäkin autonomiset alueet, kuten valtiot, niiden täytyy toimia, koska ne ovat kaikkein lähempänä kenttää. Kolmannekseen meidän täytyy toimia työllisyyden edistämiseksi, jotta voisimme taistella sosiaalista eksklusiota vastaan. Erityisesti tällä hetkellä, kun teemme töitä budjetin piirissä, on hyvin tärkeää säilyttää tarpeeksi suuri rahoituskehys Euroopan sosiaalirahastolle, mutta meidän ei täydy unohtaa tässä työssä työllisyysaspektia. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, ne syyt, jotka ovat saaneet Euroopan sosiaalirahaston luomisen aikaa 50-luvulla ovat edelleen meidän keskuudessamme. Meidän täytyy tarkastella näitä asioita, ovatko tarpeet edelleen samanlaiset kuin ennen ja mitkä ovat kansalaisten tarpeet. Kiitoksia huomiostanne. Kiitoksia, annan nyt puheenvuoron kolmalle asiantuntijallemme ja ehdotan, että herra Carlos ottaa ensin puheenvuoron, herra Carlos Tortuero. Hän on Espanjassa Euroopan sosiaalirahaston liittyvien asioiden vastuuhenkilö. Olkaa hyvä, saatte 10 minuuttia. Eh, señora presidenta, señoras y señores. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Vastaavasti Henkilö, joka piti olla paikalla, ei päässyt paikalle, joten hän pyysi anteeksi ja minut kutsuttiin sen sijaan tähän kuulemistilaisuuteen. Olin iloinen siitä, että voin keskustella teidän kanssanne sosiaalirahaston tulevaisuudesta. Sosiaalirahasto on ollut erittäin tärkeä rahoitusväline, jota unioni on voinut käyttää. Sen kautta on voitu satsata investoida ihmisiin ja heidän sosiaaliseen osallisuuteensa ja kohesioon. Sosiaalirahasto ei auta pelkästään ihmisiä, jotka ovat vaikeuksissa sosiaalisesti auttamaan heitä työmarkkinoilla, vaan se voi muutenkin toimia muutoksen moottorina. Se helpottaa esimerkiksi työmarkkinoiden muokkaamista. Espanjan yksi jäsenvaltioita, jotka ehkä on ehkä kaikkein eniten pystynyt nauttimaan kohesiorahaston ja rakennerahaston kautta solidarisuustoimista. Espanjalla on erittäin suuria tarpeita myöskin, mitä ihmisten kouluttamiseen ja ammattikoulutukseen tulee. Meillä on hyvin paljon kokemusta ja kokemusten pohjalta voidaan pyrkiä parantamaan, kohentamaan sosiaalirahaston toimintaa. Omassa esityksessäni aion hahmotella jotakin ajatuksia, jotka toivottavasti voivat rikastuttaa nyt käytävää keskustelua. Meille esitettiin kysymys, kuinka voidaan parantaa sosiaalirahaston roolia ja toimivuutta. Köyhyyden vähentäminen ja nuorten, vähen, nuorten työttömyyden kohentaminen tai työllisyyden kohentaminen, koulutus, ammattikoulutus ovat niitä kysymyksiä, joita tällä hetkellä pitäisi lähinnä tarkastella ja kehittää tulevina vuosina. Sosiaalirahaston pitäisi näytellä tässä merkittävää roolia ja saada aikaan muutoksia näillä alueilla. Osittain voidaan käyttää hyväksi niitä kokemuksia, joita on ollut sosiaalirahaston toiminnasta. Toisaalta tämä työ liittyy suoraan työllistämistoimiin sosiaalirahaston. Siksi pitäisi auttaa ihmisiä, jotka kaikkein eniten apua tarvitsevat. Niin ikään sen pitää myötä vaikuttaa rakenteellisiin muutoksiin, jotka mahdollistavat sen, että eriarvoisuus vähenee. Ja voidaan varmistaa, että koulutus ja ammattikoulutus kaikkien kansalaisten kohdalla on paremmalla tolalla kuin aikaisemmin. Parhaita käytänteitä voidaan vertailla politiikan el- e- elävöittämiseksi. Yksi tapa toimia voisi olla yhteisön inhimillisten resurssien aloite. Ja tulevat operatiiviset toimintaohjelmat voidaan ottaa tässä myöskin käyttöön, niistä voidaan hyötyä. Sosiaalirahaston toiminnassa tulevaisuuden ratkaisuna täytyy olla monitahoinen, monitasoinen hallinta inhimillisiä resursseja täytyy käyttää hyvin hyväksi siellä, niillä alueilla, joilla toimitaan paikalliset kumppanit ja yhteisö kunnallistason aloitteita ovat merkittävässä asemassa. Nämä voivat varmistaa sen, että politiikka räätälöidään siten, että otetaan huomioon aina paikalliset valitsevat olosuhteet paikallisella tasolla. Tätä voidaan varmistaa, että ihmiset itse ovat mukana näissä talkoissa. Meidän täytyy saada aikaan kunnon tasapaino meidän työmme ja kansallisten viranomaisten tekemän työn välille. Työmarkkinoiden avaaminen on tässä yksi merkittävä tekijä. Paikalliset viranomaiset usein pistävät politiikkaa täytäntöön paikallisella tasolla ja tälläkin saralla tarvitaan lisää joustavuutta. Lisäksi meidän täytyy kuunnella, mitä näkemyksiä on paikallistason avun saajilla. Mikäli kaikki nämä tasot yhdistetään, me saamme tästä kerrannaisvaikutusta sekä alhaalta ylöspäin että ylhäältä alaspäin. Meidän ei pidä myöskään jättää huomiota sitä tosiasiaa, että ihmisten ongelmat ovat erittäin monitahoisia, monisärmäisiä. Sen vuoksi politiikkaa ja poliittiset toimet, joilla pyritään auttamaan näitä ihmisiä, täytyy ottaa tai muokata sellaisella tavalla, että otetaan huomioon terveys, asunto-olot, koulutus, ammattikoulutus ja kaikki muutkin osatekijät joten näiden toimien täydentävyys yhdessä rakennerahastotoimien kanssa on tärkeä seikka. Rakennerahastojen kautta voidaan kehittää tämän tyyppistä toimintaa kautta unionin. Tarvitsemme parempaa yhteistyötä niin ikään, koska en usko, että eri rahastot, jotka ovat olemassa, pitäisi yhdistää yhteen, koska niillä on erilaisia tavoitteita. Niiden työtä pitää pikemminkin nähdä täydentävänä. Niiden täytyy toimia itsenäisesti, riippumatta toisistaan. Kuitenkin voidaan samalla kehittää yhteisiä hankkeita näiden rahastojen välille. Sosiaalirahaston pitäisi vahvistaa synergiavaikutusta yhdessä esimerkiksi Progress-ohjelman kanssa ja globalisaatiorahaston kanssa. Kyse ei pelkästään hallinnollisen tason täydentävyydestä, vaan myöskin kun pohditaan, mitä muutoksia täytyy saada aikaan. Tässäkin täytyy katsoa, että kaikki kulkevat käsi kädessä. Sosiaalirahaston profiilia, kun tarkastelee, vaikuttaa hieman kummalliselta, että kyseen rahastosta, joka on auttanut parantamaan miljoonien ihmisten elämän laatua Euroopassa. Kuitenkin se on erittäin huonosti tunnettu. Kansalaiset eivät tiedä siitä yleensä. Euroopassa on kehitetty tämän tyyppisiä toimia jo pitkään, mutta Eurobarometritutkimuksen mukaan Espanjassa kolmas osa kansalaisista tietää sosiaalirahaston toimista vain ja ainoastaan. Tästä huolimatta Jatkuvasti kehitetään uusia toimia, joilla pyritään tehostamaan yhteyksiä esimerkiksi mediaan. Lisäksi halutaan tehdä yhteistyötä komission pysyvän edustuston kanssa Espanjassa. Mikä meillä on eurooppalaisia hankkeita kyseessä, meidän täytyy varmistaa, että kansalaiset näkevät, mitä hyötyä näistä hankkeista ihmisille on varsinkin niiden keskuudessa, jotka kaikkein eniten ja kipeimmin apua tarvitsevat. Toinen kysymys olisi tulosjohtoinen lähestymistapa. Sosiaalirahaston hallinto, kuten hyvin tiedätte, on erittäin byrokraattinen luonteeltaan. Valvonta on erittäin tiukkaa sen varmistamiseksi, että rahat käytetään asianmukaisesti hyväksi avoimella tavalla. Nyt kun kriisi vallitsee, tämä tarkoittaa sitä, että operatiiviset toimintaohjelmat saattavat jumiutua hyvinkin pitkäksi aikaa mikäli ongelmia tulee, ja tämä vaikuttaa tuhansien ihmisten elämään. Me kaikki teemme päivittäin työtä menettelyiden parantamiseksi, mutta valvontamenettelyiden ei pitäisi olla niin raskaita, että ne lamauttavat kaiken toiminnan, koska tämä estää sen, että voidaan toimia tehokkaasti. Tarvitsemme selkeät yksinkertaiset säännöt jo heti kättelystä, heti alkumetreistä lähtien, ja yksi ainoa mahdollinen tulkinta täytyy varmistaa niin, että mitään hämmennystä sääntöjen osalta ei tule. Tämä helpottaisi hallintopuolta ja myöskin valvontaa sosiaalirahaston kohdalla puolella. Ei ole epäilystäkään siitä, toisin, että toisin kuin muissa rahastoissa, rahaston toimien vaikutusta on vaikeampi mitata kuin muiden rahastojen vaikutusta, ja julkisen mielipiteen muuttaminen on myöskin vaikeaa, ja näkyvyyden parantaminen tarvitsemme siksi indikaattoreita, myöskin vaikutusarvioita, mikä on toimia tehokkaammin, ja tehokkaa, tehokkuuden nimissä tarvitsemme parempaa seurantaa myöskin ESFn sosiaalirahaston toimin osalta ja vaikutusten osalta. Lisäksi meidän täytyy osoittaa vastuuta ottaa vastuuta siitä, että saadaan mitattavissa olevia tuloksia aikaan ja todellakin käytännössä pystytään parantamaan ihmisten elämänlaatua. Ei tuetaan pelkästään rahoitusta, vaan sen saamia tuloksia. Ja rahan ja tuen täytyy päästä avunsaajien auttamiseksi niin pian kuin mahdollista. Niin pian kuin mahdollista. Mahdollisimman nopeasti apu täytyy saada perille ja sen vuoksi tarvitaan joustavuutta sen varmistamiseksi, että apu todellakin menee perille nopeasti ja että maksut suoritetaan nopeasti. Kolmanneksi. Työmarkkinaosapuolten osallistuminen sitten. Innovaatiota ja verkostoituminen sekä alueellisella, kansallisella että Euroopan tasolla toivottavasti tarkoittaa sitä, että koulutusta, sosiaalista osallisuutta ja työllisyys, työllistämisjärjestelmiä voidaan parantaa kaikkien osapuolten kohdalla. Espanjassa me olemme aina sanoneet, että kumppanuus on erittäin tärkeä koska kumppanuuden avulla voidaan vahvistaa kansalaisyhteiskunnan osallistumista ja myöskin työmarkkinaosapuolten osallistumista. Toisaalta Kokemus eurooppalaisista temaattisista verkostoista osoittaa, että kansallisen tason yhteistyö on mahdollista ja tarpeellistakin, jotta voidaan yhdessä löytää ratkaisuja, jotka ratkoisivat ongelmia, jotka koskettavat kaikkia jäsenvaltioita euro on tästä erittäin hyvä esimerkki. Espanja toimii tässä puheenjohtajana. Tarkoituksena on varmistaa romanilaisten parempi integroituminen. 13 jäsenvaltiota on mukana tässä verkostossa ja sen toiminnasta on saatu paljon myönteisiä tuloksia. Ja tätä toimintaa voitaisiin laajentaakin ihmisten integroimiseksi paremmin yhteiskuntaan. Espanjan toimintaohjelma pyrkii taistelemaan kaiken tyyppistä syrjintää vastaan. Ja kohteena ovat lähinnä kaikkiin arkaluontoisimmissa asemassa olevat ihmiset. Mukana on monia voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat hyvin lähellä niitä ihmisiä, jotka apua tarvitsevat. Näillä järjestöillä on kaikkein eniten tietotaitoa näistä kysymyksistä. Resurssit täytyy keskittää lähinnä sinne, missä on tarve, tarpeetkin ovat suurimmat. Horisontaalisesti täytyy ottaa huomioon myöskin sukupuolikysymys. Valtavertaistaminen on yksi tärkeä tavoite myöskin sosiaalirahaston toiminnassa Espanjassa. Meidän täytyy vahvistaa toimia ja varmistaa, että valtavirtaistaminen heijastuu kaikkiin poliittisiin päätöksiin. Lisäksi eri parlamentit, Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit, alueelliset parlamentit ja paikallisviranomaiset täytyy kaikki saada mukaan puhaltamaan yhteen hiileen. Me tarvitsemme kunnianhimoisia yhteisiä tavoitteita ja sitten meidän täytyy kaikkien pyrkiä samoihin tavoitteisiin. Tämä edellyttää parempaa yhteistyötä. Lisäksi täytyy varmistaa, että komissio on myöskin mukana tässä yhteistyössä. Talouskriisi, työllisyys ja sosiaalirahaston tulevaisuus. Otetaan aion käsitellä seuraavaksi. Euroopan 2020-strategia on merkittävä askel eteenpäin pyrkimyksessä päättää, mitä sosiaalirahaston tulevaisuudessa täytyy tehdä, mitä tavoitteet se täytyy asettaa ja miten sosiaalirahasto voi olla relevantti toimija. Tulemme tarkastelemaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämänlaadun parantamista ihmisten, jotka tarvitsevat tukea sosiaalirahastosta. Meidän pitäisi painottaa tulosjohtaisuutta ja parantaa sosiaalirahaston toimien tehokkuutta ja tuloksia. Koordinointi on tarpeellista tämän aikaansaamiseksi. Meidän täytyy niin ikään varmistaa, että resurssit pysyvät vähintäänkin samalla tasolla kuin nyt, ja meillä tulee yhteiset painopistealueita. Tarvitsemme kunnollisia tulosanalyysejä ja kunnollista valvontaa niin ikään. Tämän lisäksi meidän täytyy tarkastella sitä, miten sosiaalirahasto on voinut auttaa ihmisiä ja missä olosuhteissa ihmiset, että millä ehdoilla ihmiset voivat saada apua. Tukikelpoisuuskriteereitä täytyy tarkastella. Ja myöskin koulutus on tärkeä asia, jotta ihmiset voidaan työllistää ja sosiaalirahasto pystyy merkittävällä tavalla myötä vaikuttamaan tähän. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Tämä oli minulle suuri ilo ja kunnia. Kiitos. Hola, monsieur Marc Anna nyt puheenvuoron Marc Gerselle. Te olette ilmeisesti kaksinkertainen asiantuntija te edustatte monia yhdistyksiä ja olette osallistuneet ammattikoulutukseen liittyviin ohjelmiin. Ja samalla te olette monien teosten ja artikkeleiden kirjoittaja. Ne käsittelevät Euroopan sosiaalirahaston tulevaisuutta ja toimintaa. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Kiitoksia rouva puheenjohtaja tästä esityksestä. Hyvin vaatimattomasti haluaisin tehdä muutamia ehdotuksia aivan vaatimattomasti teille ja tämän parlamentin jäsenille. Haluaisin sanoa, että olen jakanut esitykseni kolmeen osaan. Ensinnäkin tulemme puhumaan siitä, mitä eurooppalainen sosiaalirahasto on. Ja käsittelemme toisaalta sitten tätä 2020 strategiaa. Meillä on ollut tässä kriisin myötä tilanne, jossa paljon työpaikkoja on menetetty ja olemme menettäneet myöskin luottamusta. Yleisö on menettänyt luottamustaan pankkeihin ja toisaalta talouden erilaisiin moottoreihin. Eli me olemme nyt uudenlaisessa kulttuurissa, jossa olemme menettäneet luottamusta, olemme menettäneet uskoa suhteessa tähän suurteen haasteeseen, joka Euroopalla on. Eli meidän pitäisi nyt parantaa Euroopan sosiaalirahaston toimivuuden läpinäkyvyyttä. Tämä on hyvin tärkeä politiikka, mutta meidän pitäisi myöskin antaa selkeä mielipide tai lauselma Esimerkiksi sellainen kuin Lissabonin strategia aikoinaan olisi, meidän pitäisi liittää Euroopan sosiaalirahasto ohjelmaan, agendaan, joka toimisi sosiaalisen Euroopan puolesta. Meidän pitäisi perustaa se sosiaaliselle kehitykselle, ja tämä pitäisi tapahtua järkevissä aikarajoissa. Minä menen aika pitkälle sanoissani tämä, mutta meidän täytyisi ottaa tämä haaste vastaan ja edetä eteenpäin. Toinen kohta koskettelee Euroopan sosiaalirahaston toimintaa ja sen toiminta-alaa. Tiedämme, että se on käyttänyt uusia toimintatapoja ihmisten vastuun kasvattamista, henkilökohtaisen vastuun kasvattamista ja itsearviointia ja omia projekteja, toisenlaista tapaa kouluttaa ihmis- ihmisiä. Ja toinen toimintatapa on se, että olemme tutkineet uusia tapoja kouluttaa ihmisiä, oppisopimuskoulutuksia, harjoittelua, harjoittelun ja koulutuksen vaihtelua ja uudelleenkoulutusta niin, että yleisö voisi sitoutua näihin asioihin tunnetasolla. Sitten toinen kohta on se, että ähm, yrityksille on annettu enemmän vastuuta koulutuksen alalla ja olemme soveltaneet kaikkein alimmallakin tavalla ja kaikkein ylimmällä tavalla äh, koulutuksessa vastuullisuutta ja uusia teknologioiden käyttämistä. Haluaisin korostaa Euroopan sosiaalirahaston toiminnan toiminnassa psykososiaalista aspektia. Miksi näin on? Siksi, että olemme huomanneet, että yleisö tietyssä iässä vetäytyy toiminnasta pois. Tämä on kuin syndrooma. Ihmiset saattavat kysyä meiltä ammattiliittojen kehyksissä, että kuinka he voisivat siirtyä nopeammin eläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle. Huomaamme, että tässä ikäluokassa on paljon masennusta, joka liittyy raskaisiin työolosuhteisiin. Onko sitten mahdollista löytää ratkaisua? Mielestäni meidän on mahdollista löytää ratkaisuja uudenlaiseen koulutukseen, äh, uuteen henkilökohtaiseen nousuun ammatillisella alalla, äh, voimme pohtia tätä liittyen tähän sektoriin. Sitten sosiaalirahasto voi myöskin auttaa työllisyyden parantamisessa. Me voisimme luoda sosiaalisia yrityksiä, jotka palvelevat lähiyhteisöä, tarjoavat palveluita sille. Tässä ei ole tarkoitus erityisesti, mitä tulee sellaiseen yleisöön, joka on pitkän aikaa ollut työttömänä, ähm, löytää heille mitään yhtä ratkaisua. Mutta toiseksi voisimme liittää tämän politiikan sosiaaliseen kohesioon. Eli minä liitän Euroopan sosiaalirahaston tehtävät ja sosia- paikallisen sosiaalisen kohesion yhteen. Ja me voisimme keksiä ja ehdottaa eurooppalaisia sosioekonomisia konsepteja, ja tiettyä juridista statusta tietyissä tapauksissa. Miksi sitten teemme näin? Koska työttömyys jakautuu tiettyjen kansanosien peruude, keskuudessa ja eri maissa eri tavoin. Minä olen matkustanut eri maissa eri ohjelmien puitteissa ja olen voinut nähdä tämän. Olemme kohdanneet näitä asioita sellaisissa maissa kuin Bulgaria tai Puola. Eli meidän pitäisi ehkä tarjota sosiaalisen yrityksen mallia, joka olisi uudenlainen rakenne, jota voisimme tutkia. Ja sosiaalirahaston pitäisi tu- tukea tällaisten yleishyödyllisten sosiaalisten yritysten kehitystä ja perustamista. Ja voimme myöskin todeta, että paikallisyhteisöt ja paikalliset kansallisjärjestöt ovat hyvin tärkeitä yhteistyökumppaneita, kun pyrimme luomaan tällaisia yrityksiä, jotka ovat yleishyödyllisiä. Tällaiset yritykset, joilla olisi erillinen juridinen status, voisivat olla tärkeitä toimia. Sitten neljäs kohta niiden yritysten keskuudessa, joissa minä olen tehnyt töitä, me olemme voineet käsitellä tällaista sosiaalisen vastuun käsitettä. Kasvu, vastuuta voidaan kasvattaa ja ö, sosiaalista tuottavuutta voidaan tarkastella. Se on analyysiota voidaan tehdä vuosittain. Voidaan analysoida sitä, kuinka paljon yritys hyödyttää yhteisöä sen ympärillä on. Ei pidä ottaa huomioon vain taloudellisia indikaattoreita, mutta myöskin niitä indikaattoreita, jotka osoittavat yleishyödyllisyyttä, elämänlaatua, tuotetun elämänlaatua ja erilaisten eurooppalaisten päämäärien saavuttamisessa saatua tulosta. Ja tässä haluamme todeta, että talous voi olla vain sosiaalista taloutta. Me haluamme nostaa eri jäsenmaiden Euroopan sosiaalirahaston kautta tekeviä sosiaalisia toimia. Tarkoitus on parantaa sosiaalisella tasolla parempaa sosiaalista työntekoa. Tämä on erittäin tärkeää, jotta Eurooppa voisi olla tehokas. Euroopan täytyy olla tehokas kansalaistensa puolesta. Viides kohta esityksessäni vie meidät käsittelemään hiukan työmarkkinaosapuolten roolia, työmarkkinasosiaali- työmarkkinaosapuolet, kuten tiedätte heitä, e, heillä on edustus parlamentin ähm, keskuudessa ja heillä on mahdollisuus osallistua erilaisiin äh, sosioekonomisiin ja sosiokulttuurillisiin projekteihin. Mutta tätä roolia voitaisiin kasvattaa. Yhteistyö voisi olla äh, yhteistyö voisi olla läheisempää eri toimielinten kesken. Ja Usein paikallistasolla tätä työtä voitaisiin tehdä erilaisten foorumeiden piirissä, erilaisten foorumeiden, joissa kansallis- ja kansalaisjärjestöt toimivat. Ja ne voivat toimia vain, jos jäsenmaat keskittyvät hiukan itseensä progressiivisesti. Eli nämä foorumit voisivat olla joko koko parlamentin työn tasolla tai sitten omalla työn tasollaan. Meidän pitäisi siis käsitellä sosiaalista ilmastoa ja tämän tyyppisiä asioita, ja meidän pitäisi analysoida erilaisia talouden ilmiöitä, ja tähän työhön pitäisi osallistua myös niiden, jotka tekevät ruohonjuuritasolla töitä. Tällainen äh, horisontaalinen työ, haluaisin vielä korostaa sitä kerran, on sitä, missä täytyy ottaa huomioon se, että Euroopan sosiaalirahasto ei ole jäsenvaltioiden välistä työtä, olisi väärin ottaa jäsenmaiden välisiä projekteja mukaan tähän. Me voimme myöskin ajatella, että alueet olisivat maantieteellisellä tasolla eri ähm, vaihdon perusyksikköjä. Haluaisin yhteenvetona sanoa, että on selvää, että kriisi vie meidät tilanteeseen, jossa kaikki radikalisoituu, äh, liberaalismi nousee ja meidän on vaikea toimia, mutta meidän pitäisi löytää keskitie, tietynlainen sosiaalinen sopimus, jossa otetaan huomioon hyvinvointi ja vastuu. Tämä oli se, mitä haluaisin sanoa. Toivon, että kunnioitin aikarajoja. Kiitoksia. Paljon kiitoksia näistä ajatuksista ja tästä esityksestä. Kun otetaan huomioon teidän kokemuksenne, se on varmastikin hyvin mietittyä. Nyt meillä on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 Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät jäsenet. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että olen täällä tänään läsnä puhumassa teille. On täysin mahdotonta vetää tehdä yhteis, yhteenveto näistä asioista kymmenessä minuutissa. Minä olen valmistellut esityksen ja haluaisin kysyä, mistä näkökulmasta minun pitäisi esittää nämä asiat tai mikä on se näkökulma, mikä teitä kiinnostaisi eniten, mikä on yhteinen tekijä tässä on monia tärkeitä asioita, mutta sanoisin, että yhteinen tekijä ehkä on työmarkkinoiden rooli. Se on kaikkein tärkein tekijä. Ja meidän täytyy löytää parhaat tavat täällä Euroopassa, että kaikki ihmiset voisivat löytää paikkansa työmarkkinoilla. Ja kun me keskustelemme vaikutuksista, meidän täytyy myöskin miettiä sitä, minkälaisen Euroopan me haluamme saada. Ja meidän täytyy vielä kysyä itseltämme, mihin meidän pitäisi keskittyä. Meidän pitää löytää ne vahvuudet, joita meillä on, ja mitä eri yhteiskunnat voisivat tehdä, mitä yhteiskunnat voisivat tehdä ja miten voisimme auttaa. Mitä voisimme tehdä auttaaksemme? Ei pidä unohtaa, että ihmiset ovat työmarkkinoilla ja meidän pitää ajatella heitä. Meidän ei pidä ajatella instituutioita. Meidän ei pidä ajatella äh, strukturaalisesti. Me ajattelemme aina näissä rahastoissa, rahastoasioissa rakenteita, mutta meidän pitäisi ajatella perheitä. Meidän pitäisi äh, miettiä, pitääkö ajatella erilaisia indikaattoreita vai tehokkuutta, vai sitä, kuinka paljon päteviä ihmisiä meillä on, vai sitä, kuinka paljon työpaikkoja on luotu, tai mitä eri kansalaiset ovat voineet oppia Euroopan sosiaalirahaston ansiosta. Ja meidän pitäisi miettiä, onko näiden ihmisten työllistettävyys parantunut näiden toimien tuloksena – joka tapauksessa meidän pitäisi tietää, millä hetkellä tätä työllistettävyysasiaa pitäisi tutkia. Minä uskon, että nyt juuri ei ole se hetki. Meillä on talouskriisi tällä hetkellä. Meidän olisi pitänyt ajatella näitä asioita jo kauan aikaa sitten. Ja lopulta on tilanne, jossa ihmisten kapasiteettien kehitys kohtaa. Ja on olemassa myöskin sellainen näkökulma, joka tarkastelee tätä asiaa, missä vaiheessa ihmisen kehitystä pitäisi investoida, ja tämä on viiden ensimmäisen elinvuoden aikana. Ensimmäisen viiden vuoden aikana luodaan pohja tulevaisuutta varten – yksilötasolla työmarkkinoitakin silpällä, silmällä pitäen. Mikäli haluamme varmistaa tulevaisuuden, meidän täytyy varmistaa, että lapsiin, perheeseen ja aivan varhaislapsuuteen satsataan enemmän. Tämä sitten auttaa lasta tulevaisuudessa löytämään oman paikkansa ja mukautumaan työmarkkinoille – rakenteet täytyy luoda sellaisiksi, että tuetaan niitä, jotka ovat kaikkein heikommassa asemassa. Toiminta täytyy kohdistua kaikkiin kansalaisiin ja kaikkiin lapsiin. Kaikille täytyy tarjota tasavertaiset mahdollisuudet yksilöinä, mukaan luettuna vammaiset ja, tai sairaata tai ne, ihmiset, jotka kuuluvat romaniväestöön. Ja kun puhutaan alueellisesta toiminnasta, alueellisista rahastoista, sosiaalirahaston ja alueellisten rahastojen pitäisi toimia käsi kädessä. Mitä tästä järjestelmästä sitten puuttuu? Mitä puutteita siinä on? Me tunnemme hyvin Atkinsonin lähestymistavan ja kun on kyse hallinnosta, kaikkien tasojen pitäisi toimia käsi kädessä pitämässä, pitää huolta kansalaisesta. Eikä pidä väittää, että vastuu kuuluisi yhdelle tai toiselle tasolle, vaan kyse on yhteisestä vastuusta. Kaikkien tasojen täytyy ottaa vastuuta hallinnossa ja maan sisällä. Ja kaikkien täytyy yhdessä olla myöskin päättämässä institutionaalisellakin tasolla. Kun on kyse tavallisesta kansalaisesta, niin saattaa olla, että nämä rahat sirpaloituvat, hajoavat hyvin laajalle. Ja käytännössä tästä tulee vähän niin kuin Rubikin kuutio, Kaksiulotteisuuden sijaan. Mikäli halutaan huolehtia kaikkiin herkimmässä asemassa olevista ihmisistä, ja mikäli haluamme tarkastella niitä vaikutuksia, joita toimilla on, arviointeja täytyy tehdä, ja mikäli kaikki halutaan hoitaa kolmiulotteisesti, niin tähän ei välttämättä aina päästä. Vä- väkisinkin tähän kuution jää tyhjiä kohtia. Tässä on kansaisjärjestöille sijaa kun tarkastellaan palveluiden tarjoajia, tarjoajia tai välittäjiä, niin kyse ei ole pelkästään siitä, että annetaan yhä suurempi rooli hallituksen tai valtiollisille toimijoille, koska niilläkin ovat resurssit vähissä. Ja kun tarkastellaan käytettävissä olevia varoja valtiollisella tasolla, tiedetään hyvin, että nimenomaan kansalaisjärjestöt ovat hankalassa asemassa, niiden rahoitus on hyvin vähäistä. Mikäli haluamme olla tilanteessa, voimme luottaa näiden järjestöjen toimintaan. Ja mikäli haluamme tarkastaa sitä, miten voidaan varmistaa yksilön pääsy työmarkkinoille, meidän täytyy tarkastella, miten määrärahoja voidaan käyttää kaikkein tehokkaimmin hyväksi. Ja nimenomaan kansaisjärjestöt ovat niitä tahoja, jotka ovat läheisessä yhteydessä ihmisiin ruohonjuuritasolla sekä teknisesti katsottuna että avunannan kannalta ja kaikilta näkökannalta katsottuna kansaisjärjestöt ovat niitä tahoja, joille täytyisi varmistaa liittävät resurssit niiden kapasiteetin varmistamiseksi. koska kansallisjärjestön kautta kun toimitaan, syntyy kerrannaisvaikutusta sitä avusta, jota annetaan. Sitten sosiaalirahastosta vielä. Mikäli tarkastellaan niitä vaikutuksia, joita sosiaalirahastotoiminnalla on ollut Euroopan tasolla, arviointia voidaan tehdä, mutta toisaalta, mikäli tarkastellaan jäsenvaltioiden järjestelmiä, niin viime kädessä on hyvin vaikea tarkastella – tuloksia, koska tämä tyyppistä susirahaston toimintaa on vaikea erottaa muun tyyppisestä tukitoiminnasta. Mikäli määrärahojen suhteen on pulaa, niin silloin tuloksetkin ovat heikompia, kun tarkastelee maiden tasolla aikaansaatua tulosta. Mitä tästä voidaan ottaa opiksi? Meidän täytyy yksinkertaisesti ryhtyä auttamaan ihmisiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja täytyy käyttää varat hyväksi mahdollisimman tehokkaasti yhteistyössä kaikkien institutionaalisten toimijoiden kanssa. Jo suunnitteluvaiheesta aina hankkeen toteuttamiseen saakka täytyy toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi täytyy tietää, mitä halutaan. Eikä pidä niinkään keskittyä siihen, mitä meillä on, vaan pitää tarkastella sitä, mitä halutaan saada aikaan. Kiittäisin vielä jälleen kerran siitä, että sain puheenvuoron. Köyhyyden vastainen verkosto. Haluan kiinnittää huomiota erityisestikin lasten köyhyyteen. Tämän parissa on toiminut viimeiset viisi vuotta. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Kiitoksia. Annamme nyt puheenvuoron eri kollegoille, jotka ovat pyytäneet sitä. Ensin herra Frédéric Tarden ja sitten, olkaa hyvä. Présidente, tout d'abord je voudrais remercier. Kiitoksia rouva puheenjohtaja aluksi. Haluaisin kiittää asiantuntijoita, jotka ovat jakaneet kenttäkokemustaan haluaisin kiittää heidän esitystään, heidän vakaumustaan ja heidän innostustaan, mitä tulee Euroopan sosiaalirahaston toimintaan ja köyhyyden ja sosiaalisen ekskluusion vastaisen työhön. Tämä on ehkä selvää, mutta tämä koskettaa monia. Haluaisin puhua nyt kahdesta aspektista, jotka koskettavat erityisesti budjettivaliokuntaa. Nämä koskettavat monivuotisen rahoituskehyksen asioita ja e- erityisesti tulevaisuuden rahoitusta ja neuvottelua vuoden 2011 budjetista, joka liittyy pitempi aikaiseen suunnitteluun. Eli me puhumme tämän rahoitus, monivuotisen rahoituskehyksen eh, kestosta. Se on kaksi kertaa viisi vuotta, tai onko se seitsemän tai viisi, tai kaksi kertaa viisi vuotta. Tämä on siis monivuotinen, ja minä olisin halunnut tietää, mikä teidän mielipiteenne on tähän kysymykseen liittyen, ja mikä teidän kenttä kokemuksen nojalla teidän mielipiteenne tästä asiasta on. Miten te näette nämä asiat, että voisitte ehkä yhdistää tämän erittäin eräiden eksperteiden mielipiteisiin liittyen prosesseihin ja kontrolliin. Ja sitten toinen asia on Euroopan sosiaalirahaston ja mondialisaation välinen side. Eräät sanovat, että ei ole olemassa sosiaalirahaston ja globalisaatiorahaston välillä sidettä. Mutta tämä tarkoittaisi sitä, että jollain lailla Euroopan sosiaalirahasto ei ole kovinkaan tehokas tai ei täysin toteuta kaikkia mahdollisuuksia. Minä uskon, että tässä on olemassa kuitenkin side Kyseessä on kaksi rahastoa, joiden päämäärät ovat erilaiset. Toinen on enemmänkin hätätilanteessa toimiva ja toinen on periaatteessa enemmän rakennerahasto. Minä haluaisin saada myöskin siis asiantuntijoiden mielipiteen näiden kahden rahaston yhteensopivuudesta. Rouva Schröter. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kyse on monimutkikkaasta aiheesta ja ottaen huomioon jo sanotun, niin toteaisin seuraavaa. Minä uskon, että työryhmätasolla ja myöskin täällä valiokunnassa tulemme vielä perehtymään ESRn mekanismeihin seikkaperäisemmin. Alkuun vaikutusmahdollisuuksiin. On selvää, että ESR ei käytetä vain ainoastaan alueilla, vaan henkilötasolla. Näinhän strategisesti on päätetty ja näin tullaan myöskin jatkossa tekemään kiistatta. Ja mitä tulee rakennerahastotilanteeseen, niin yhtäältä meidän täytyy löytää vastaukset siihen, miten voimme varmistaa, että ESR pikkuhiljaa ajetaan alas, koska jäsenvaltiotasolla on ollut olemassa ristiriitaisuuksia EFREN kanssa ja se ei ole tietenkään perustamissopimuksen mukaista, eikä sen tavoite. Ja herää kysymys, että pitäisikö tämä olla jäsenvaltioiden vastuussa, vaiko pitäisikö asia hoitaa jotenkin muuten. Toinen asia on se, miten ESR toimi muiden rahastojen kanssa. En tässä viittaa globalisaation rahaston, mutta tietenkin konvergenssikriteerit ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy varmistaa, että rahastoja käytetään rinnakkain, jotta saadaan mahdollisimman hyvä hyöty aikaiseksi. Nykyinen päällekkäisyyslauseke sopimuksissa on ihan hyvä väline, mutta minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että kun toimivaltuudet on eritelty, niin välttämättä tätä mekanismia ei ole käytetty. Joten nyt herääkin kysymys siitä, että voitaisiinko ESRssä käyttää myöskin EAKR-elementtejä, jotta tämä yksinkertaistaisi käytännön tason toimintaa. Ja näin voitaisiin välttyä, että kahdessa eri ministeriössä haetaan tukiaisia parinkin otteeseen. Niin, Espanjan puolelta asiaa on jo lyhyesti otettu esille, mutta tämä niin sanottu gender budgeting-aspekti tuli mainittua, mutta ette sanoneet, että onko tämä pantu käytännössä toimeen. Toisaalta taas on aikaisemmin ja nykyäänkin keskusteltu siitä, että voitaisiinko Equalia toteuttaa käytännössä myöskin ESR. Pitkään on sanottu, että Equal haluttaisiin takaisin. Ja toteaisin, että kun katsotaan asetuksen kohtaa johdatossa kappaletta kuusi, niin kyllähän se siellä mainitaan, mutta jäsenvaltiot eivät ole käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväksi. Ja tämä on kyllä melkoinen puute, joten meidän täytyy todellakin panostaa siihen, että sitä käytetään käytännön tasolla – Täytyy vain varmistaa, että näitä entisen Equalin tarjoamia mahdollisuuksia nykyäänkin käytettäisiin. Eli tämäkin asia pitäisi ottaa esille. Ja tämä kommentti siis kaikille kolmelle vierailijalle. Ja sitten mitä tulee ESRn artiklaan 5, eli tämä niin sanottu kansalaisjärjestö lauseke, se on kiistelty, mutta siitä on olemassa moniakin kokemuksia. Minä olen nähnyt monia toimintamalleja, mutta olen ollut erittäin vaikuttunut siitä, että jossain on sitä käytetty siten, että kansalaisjärjestörakennelma on toiminut vielä määrätietoisemmin. Ja se tarkoittaa, että tämä lauseke toimii erittäin hyvin ja sitä voitaisiin laajentaa, mutta ei tietenkään ihan suhteettomasti. Jos tavoitteena on ammattimainen kansalaisjärjestöjen toiminta, niin mielestäni se olisi hyvä asia – Silloin päästään siihen, mihin täällä jo viitattiin köyhyyden vastaisen verkoston edustajan toimesta. Hän totesi, että kansalaisjärjestöt ovat ikään kuin meidän kumppaneita. Yksikään asiantuntijoista ei maininnut sanallakaan mitään siitä, missä määrin hallinto pystyy käytännön tasolla innovatiivisesti toteuttamaan ESR-määräyksiä. Se jäi kyllä uupumaan tältä tukikaudelta. Aikanaan kyse oli hyvin byrokraattisesta lähestymistavasta ja nämä byrokraattiset elementit poistettiin, mutta täytyy sanoa, että loppujen lopuksi ei johtanut mihinkään ja se on melkoinen haaste ja herää kysymys siitä, että jätetäänkö asia nykyiselleen vai pitäisikö tämä asian käsittely siirtää kokonaan komissiolle? Ja sitten vielä tästä globalisaation rahastosta. Olen aivan toista mieltä kuin edellinen puhuja. Kyllä minun mielestäni globalisaation rahasto on eräänlainen reaktio nykyiseen tilanteeseen, mutta se ei ole rahasto rahoituksellisesti järkevästi mitoitettu eikä muutenkaan järkevä. Kyllä minun mielestäni ESR on parempi ja on valitettavaa, että ESRn kustannuksella tätä globalisaatiorahastoa käytetään. Kiitoksia. Pyytäisin, että puhutte hiukan lyhyemmin, sillä muuten meillä ei ole enää aikaa antaa asiantuntijoille puheenvuoroja ja näin ollen olisi turhaa kysyä heiltä monia asioita. Köszönöm a szót, elnök asszony. Mindenek előtt csak szeretném leszögezni. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että olin erittäin tyytyväinen kuultuani asiantuntijoiden alustukset, kun he puhuivat ihmisten integroimisesta työmarkkinoille ja katsoivat, että tämän pitäisi olla kaiken toiminnan keskiössä, sen kun puhutaan uusista ohjelmista ja sosiaalirahaston toiminnasta. Tämä oli hienoa kuultavaa. Toisaalta voisi miltei todeta, että nämä strategiset ajatukset, joita on esitetty hallinnon uudistamisesta ja hallintavan muuttamisesta Euroopankin tasolla – kaikki nämä pohdinnat johtavat samaan, yhteen ja samaan kysymykseen. Jo lukuisia vuosia ihmiset ovat olleet pettyneitä ja on saatu huonoja kokemuksia toimista. On havaittu, että talouspolitiikka ja sosiaalipolitiikka ovat pikkuhiljaa nyt loppujen lopuksi yhdistymässä, kulkemassa samaan suuntaan. Meidän pitäisi siksi käyttää paremmin hyväksi nyt avautumassa olevia tilaisuuksia nyt äh, avautunutta tilaisuutta täytyy käyttää hyväksi. Täällä on tullut jo todetuksi, että meidän pitäisi auttaa niitä ihmisiä, jotka elävät köyhyydessä. He täytyy päästä, heidän täytyy auttaa mahdollisimman nopeasti pois köyhyysloukusta, varsinkin silloin, kun on kyse lapsista. Lapset ja nuoret, jotka elävät köyhyydessä, omaavat elämässä myöhemminkin paljon huonommat onnistumisen mahdollisuudet kuin muut. Yksi tärkeimpiä elementtejä ja tehtäviä, joita sosiaalirahastolla on, on juuri tämä. Meidän on hyvin paljon vielä parantamisen varaa toiminnassa. Meidän pitäisi parantaa myöskin indeksejä, tapoja mitata tuloksia. Meidän pitäisi asettaa painopistealueeksi pohdinnata, mihin kannattaa satsata, mistä saadaan kaikkiin parhaimmat tulokset, mihin rahaa kannattaa sijoittaa, jotta tulokset olisivat parhaimpia. Täytyy myöskin pohtia, miten tehokkaasti varata käytetään, tuleeko tuloksia vai ei. Tätä varten me tarvitsemme indeksejä, mittareita. Kuulin myöskin ohjelmista, joiden suhteen on saanut suurta menestystä. Haluaisin kuulla, onko työllistäminen onnistunut, onko työpaikka onnistuttu luomaan. Esimerkiksi kun on kyse yliopistotason opiskelijoista, onko heitä voitu auttaa löytämään työpaikkoja vai ovatko he vuosikausia joutuneet etsimään työtä? onko tämän tyyppisissä toimissa onnistuttu. Meidän täytyy todellakin kohdistaa toimimme konkreettisiin tavoitteisiin, ja meidän täytyy saada mittareet, joiden avulla voidaan arvioida menestystä, onko tavoitteisiin päästy. Nämä ovat nähdäkseni äärimmäisen tärkeitä tavoitteita, mikäli haluamme sosiaalirahasto, joka toimii tehokkaasti. Minäkin haluaisin yhtyä niihin kiitoksiin, joita, tai haluaisin yhtyä niihin näkemyksiin liittyen siihen, että synergia täytyy saada aikaan ja koulutusta, ammattikoulutusta tarvitaan ihmisten työllistämiseksi. Ja yhdyn myöskin muihin tämän tyyppisiin vetomuksiin. Sosiaalirahasto ei voi toimia tehokkaasti, ellei koordinaatio parane ja elleivät eri kansalliset ohjelmat ja kansainväliset ohjelmat toimi käsi kädessä silloin, kun on kyse hankkeista, jotka pyrkivät kaikki samoihin tavoitteisiin. Haluaisin kiittää asiantuntijoita heidän esittämistään alustuksista ja näkemyksistä. Kiitos. Grazie, Presidente. Herra Koferatti. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttaminen on tärkeä seikka, koska ne mainitaan EU 2020 strategiassa. Mutta tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koordinoitua lähestymistapaa ja olemassa olevien varojen järkiperäistä käyttöä. Me tiedämme, että henkilöiden ja alueiden välillä on olemassa suuria eroja, ja nämä eroavaisuudet, epätasapainoisuudet hankaloittavat tietenkin politiikan muovaamista – Mutta mielestäni ei ole paikallaan lähteä siitä olettamuksesta, että rahastoja voitaisiin käsitellä samalla tavalla samoja sääntöjä ja kriteereitä noudattaen. Toki on tärkeää vaatia koordinoitua, mutta vaatimuksen taustallahan piilee ajatus siitä, tai piilee ajatus, jota ei voida hyväksyä, eli että meillä olisi yhtenäinen hallinto. Kyllä sosiaalirahaston pitäisi olla oma eriytetty kokonaisuus, koska se panostaa juuri työllistymiseen. Sen pitäisi toimia omin säännöin ja kriteerein. Jos sitä lähdettäisiin muuttamaan, niin silloin kyse ei olisi enää työllisyyttä ajavasta rahastosta. Työpaikkojen luomiseksi emme tarvitse ainoastaan kasvua, vaan myöskin laatua. Euroopan kilpailukyvyn etunahan on ollut juuri laatu sekä tuotantoprosessissa että työmarkkinoilla – Nämä seikat tulisi huomioida, mutta yhtä lailla meidän tulisi huomioida myöskin kritiikki, joka kohdistuu byrokratiaan. Meidän täytyy muistaa, mikä on ollut ESRn tilanne heti sen alkumetreiltä alkaen. Me tiedämme, että ESR ei riitä, meidän täytyy reagoida, mutta se ei tarkoita sitä, että ESR pitäisi laittaa aivan uuteen uskoon me tarvitsemme uudenlaisia valvontamekanismeja. Mielestäni olisi paikallaan testata sellaisia ratkaisumalleja, jotka vähentävät valvontaa, mutta jossain vaiheessa meillä pitäisi olla mahdollisuus toteuttaa jälkitarkastuksia. Eli se, joka on saanut varoja käyttöönsä, niin hänen pitää osoittaa, millä tavalla tämä projekti on tuloksia poikinut. Mutta kyllä meidän pitäisi pitää ESRn perusluonteesta kiinni. Meidän ei pitäisi yhtyä siihen kuoroon, joka vaatii täydellistä muokkausta – me tarvitsemme innovaattisempaa lähestymistapaa ja erityisesti korjauksia niillä saroilla, joilla ei ole päästy kovinkaan hyvin eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Rova Thankfully, two of them have already been... Minulla on niin neljä kysymystä. Onneksi kahteen jo saatiin vastaukset, ja minun ei tarvitse esittää niitä uudestaan. Toinen niistä liittyy näiden rahoitusten yhteentoimivuuteen ja toisaalta toinen kysymykseni, sen esitti jo herra Ori, hän viittasi indikaattoreihin, joilla voitaisiin mitata näitä tuloksia. Tämä oli kysymys numero kaksi, jonka olisin halunnut esittää. Kolmas kysymykseni on herra Garsen suuntaan. Te viittasitte siihen, että sosiaalirahasto voi antaa uutta pontta yhteiskunnalliselle ja sosiaaliselle elämälle esimerkiksi, kun on kyse varhaiseläkkeestä. Voisitteko hieman selventää, mitä te tarkoititte tällä? Ja viimeinen kysymykseni. Kaikki puhujat viittasivat tähän jo. Se, että pitäisi mahdollisimman monia osapuolia mukana, kuin vain mahdollista kuulemme, että on olemassa kansaisjärjestöfoorumi, ja kansaisjärjestö pitäisi auttaa myöskin teknisesti, antaa teknistä apua ja niin poispäin. Ja minä tukisin kyllä kovasti tämän, tämän tyyppisiä pyrkimyksiä. Puhuttiin myöskin monitasoisesta hallinnosta, jossa paikallinen alueellinen valtioiden ja eurooppalainen taso toimivat käsi kädessä. Ja samanaikaisesti puhutaan yksinkertaistamisesta. Minun pointtini on se, että mitä enemmän ketjussa on lenkkejä, sen mutkaisemmaksi asiat muodostuvat. Kysymykseni kuuluukin, onko teillä mitään ajatusta siitä, miten saadaan aikaan tasapaino näiden kahden asian välille, kun yhtäältä enemmän tulee osatekijöitä mukaan ja toisaalta sitten halutaan yksinkertaistamista. Miten tämä kulkee käsikädessä? Followed by uh, Mrs. Greeny. Kiitoksia hyvin paljon Roa Gums ja Roa Gruni. Köszönöm szépen. Uh, én is uh, egyrészt szeretném megköszönni a szakértők uh, hozzászólásait. Minäkin haluaisin kiittää asiantuntijoita heidän esityksistään. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja olemme pohtineet jo kauan aikaa, mitä tulisi tehdä. Ja olen äh, samaa mieltä Japa Örin kanssa äh, siinä, että asiantuntijat, talouden asiantuntijat ja poliittiset asiantuntijat lähestyvät toisiaan, mutta toisaalta äh, on paljon, jotka ovat liian kaukana työmarkkinoista. Ja tämän vuoksi meidän pitäisi löytää erityisiä toimintatapoja, jotta voisimme lähentää heitä. Stan Donde puhui tästä ja tämä on avain kysymys, miten meidän pitäisi tuli, toimia, kuinka voisimme olla tarpeeksi joustavia, kuinka voisimme välttää byrokratiaa ja luonnollisesti me tarvitsemme välittäjiä, kuten kansalaisjärjestöjä. On paljon kansalaisjärjestöjä, jotka ovat hiljattain menneet konkurssiin, sillä niiden on ollut pakko käyttää eurooppalaisia rahastoja, joiden toimintaan liittyy paljon byrokratiaa. Eli byrokratia täytyy poistaa ja jos mahdollista, meidän täytyy lisätä joustavuutta. Olen täysin samaa mieltä tässä kohtaa. Joka kerta, kun ESR tukee jotakin ohjelmaa. Meidän täytyy auttaa. Jos me aloitamme tuen, se tapahtuu usein liian myöhään. Merci. Kiitoksia, Roa Gröni. Vain muutama kysymys, sillä monia kysymyksiä on ähm, esitetty. Haluaisin keskustella rahoitusasiasta. Meidän pitäisi kuluttaa rahat paremmin, ei kuluttaa välttämättä enemmän rahaa tai mahdollisesti molemmat. Ja mitä tulee sitten ESRn käyttöön, yhteisrahoitus on yksi mahdollisuus. Pitääkö sosiaalirahaston pitää tukea kaikkia maita vai onko sellaisia tilanteita, että joitakin jäsenmaita ei enää tarvitsisi tukea, koska niiden tilanne on sellainen. Ja sitten mitä tulee sosiaalirahastoon ja uuteen säädöstöön, joka tulee vuonna 2011, pitäisikö säännöstön olla tiukempaa ja sitoa enemmän jäsenmaita, koska jäsenmaat voivat nyt tehdä lähes mitä haluamme, haluavat. Ja haluaisin vielä sitten kysyä kollegoiltamme, että mitä indikaattoreita pitäisi käyttää, sillä elämänlaatu on hyvin vaikea arvioida ja se vaihtelee hyvin paljon henkilöstä toiseen ja jäsenmaasta toiseen. Kiitoksia. Um, Mrs. followed by Mrs. Deli. Kiitoksia Rova Jaslovieska ja sitten Rova Deli. Mm, ja cieszę się ogromnie, że mieliśmy okazję dzisiaj poznać e, opinię ekspercką. Wprawdzie czuję niedosyt, bo... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää asiantuntijoita heidän esittämistään alustuksista. He eivät kuitenkaan paljon sanoneet avun saajista. He ovat kuitenkin niitä tahoja, joista minä olen kiinnostunut. Komissio on antanut kertomuksen, josta ilmenee, että noin 70 prosenttia avun saajista on ihmisiä, jotka käyvät töissä ja joilla on suhteellisen korkea koulutus ja vain 30 prosenttia rahasta menee niille ihmisille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa, eli työttömille. Minulla olisikin kysymys, miten vammaiset voivat saada rahoitusta sosiaalirahastosta? Millaisia hankkeita on olemassa näitä ihmisiä varten, joiden kilpailukyky työmarkkinoilla on heikompi kuin muiden? Heitä varten tarvittaisiin ohjelmia tai hankkeita, jotka ovat ehkä kalliimpia, koska he tarvitsevat apuvälineitä ja heidän kouluttamisensa tai auttamisensa tarvitaan ehkä enemmän aikaa. Se on ehkä kalliimpaa. Eikö sosiaalirahaston pitäisi lähinnä kiinnittää huomiota kansalaisjärjestöihin, jotka toimivat tällä alueella? Sosiaalirahaston varat usein voidaan yhdistää kansaisjärjestöjen varoihin. Ja kansaisjärjestöt saavat toimia usein si- siten, että ne, jotka kaikkein eniten tarvitsevat apua, eivät välttämättä sitä saa. Joten sosiaalirahaston rooliin haluaisin nyt hieman täsmennystä. Mitä mieltä olette tästä? Euh, merci. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitoksia eri puhujille haluaisin keskustella vielä ESRn ja ja aluekehitysrahaston välistä suhteesta. Mikä ESRn rooli on uudessa tilanteessa? Ja minä haluaisin nyt korostaa aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston toisiaan täydentävää roolia – on olemassa hankkeita, kuten Urban-hanke, jotka ovat olleet hyvin hienoja esimerkkejä siitä, kuinka aluekehitysrahasto ja sosiaalirahasto ovat toimineet. On ollut mahdollista luoda lähestymiskonsepteja Urban-projektin puitteissa. Olemme voineet tuoda mukaan erityisesti kaupunkien kaikkein huonoiten voivia alueita. Ja olemme voineet löytää tapoja auttaa näitä kaupunkialueita, kaikkien heikompia kaupunkialueita, sekä konkreettisia tapoja että tapoja tuoda ihmisiä mukaan toimintaan. Ja mielestäni tässä täytyy korostaa kaupunkiaspektia. Mielestäni tämä on asia, jota täytyy korostaa, sillä nyt Tämä indikaattori on sellainen, joka tuo esiin alueellista eriarvoisuutta. Ja minä toivon, että me käyttäisimme integroitua yhteistä lähestymistapaa, joka tekisi mahdolliseksi kaikkien osapuolten ja kaikkien asukkaiden osallistua ja joka tekisi mahdolliseksi auttaa heitä heidän tarpeidensa tasolla. Ja nyt raportti tästä toiminnasta, joka tulee julki joulukuun alussa, on ollut erittäin positiivinen. Uh, Haluaisin itsekin esittää muutaman kysymyksen. Miten teidän nähdäksenne pienet pk-yritykset voivat edes kuulla näistä ohjelmista? Miten tieto menee perille? Monet ovat äh, puhuneet minulle juuri tästä. Rouva Schröter viittasi Equal-aloitteeseen. Sama pätee sielläkin. Miten voidaan helpottaa toisaalta parhaiten, parhaiten käytänteiden vaihtamista eri hankkeista, joita jäsenvaltioissa on toteutettu? Miten nämä hankkeet voivat oppia toisiltaan? Nyt annan vielä asiantuntijoille puheenvuorota. Voisivatko asiantuntijat puhua vain pari minuuttia kukin, koska muuten aika loppuu käsin. Mikäli ette ennätä vastaa kaikkiin kysymyksiin kahdessa minuutissa, voisitte ehkä vastata sitten kirjallisesti loppuihin kysymyksistä. Annankin nyt saman tiedon puheenvuoron herra Tortueralle. Hän voi vastata ensimmäisenä, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias. La verdad es que son muchísimas, muchísimas cuestiones. <clears throat> Niin, siinähän tuli nippu kysymyksiä. Ja mielenkiinto näyttää olevan aika suuri tätä aihetta kohtaan. Ensimmäisen kysymyksen liittyen toteaisin, eli tämä monivuotinen kehys. 5 plus 5 on tämä kaava, ja me uskomme, että komission lähestymistapa eli 5 plus 5 on hyvä eli Ainakin se voisi olla sitä. Seitsemän vuottakin voisi olla ihan sopiva rahoituskausi. Tietyt projektit rakennerahastopuolella. Se voisi olla ihan hyvä. No 5 plus 5 voisi olla parempi ja puolessa välissä, eli viiden vuoden jälkeen olisi jonkinlainen arviointi siitä, miten järjestelmä on toiminut. Se olisi ihan paikallaan. Ainakin se olisi parempi kuin seitsemän vuoden kausi. Ja sitten tämä täydentävyysaspekti. Meidän mielestämme järjestelmä on toiminut ihan hyvin, mutta tässä ei ole voitu edetä niin nopeasti kuin olisimme halunneet. ESR on täydentänyt EAKR, eli kyse on ikään kuin täytäntöönpanevasta aspektista. Varat, joita ESR on käynyt tai EAKR on käyttänyt, niin se on saanut ne ESRltä. Tätä täydentävyyttä että tulisi käyttää myöskin käytännön tasolla. Efrihän toimi, tai siis nyt todellakin kaivataan nopeaa toimintaa. Seko. Mitä tulee Equaliin, niin voin todeta, että kaikki, mikä liittyy kumppanuusaspektiin ja muihin vastaaviin, niin operatiivisella puolella me käytämme tätä strategiaa, joka on muovattu vuoteen 2013 asti. Tietenkin pyritään soveltamaan myöskin positiivista syrjintää, jotta naiset voisivat enenevässä määrin osallistua toimintaan. Ja sitten vielä yksi asia, jota haluaisin korostettavan. pieni hetki. Meidän täytyy toimia siis tulosten pohjalta ja meidän täytyy tietenkin nämä indikaattorit määritellä hyvin tarkkaan ja on tietenkin vaikea luoda yhtenäiset indikaattorit EU-laajuisesti, mutta meillä pitäisi olla vertailtavissa olevia indikaattoreita ja erityisesti meidän tulisi puuttua siihen. Jos toimimme siis tulosperusteisesti, niin minä uskon, että silloin meillä olisi myöskin indikaattoreita käytössä. Silloin tietäisimme, miten voisimme saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Mehän tiedämme, että mitä rahoituksellisia vaikutuksia tällä ei ole. Me emme voi sanoa, onko tässä olemassa mitään riskiä EUlle, mutta me tiedämme, että pienelläkin budjetilla voidaan toteuttaa ohjelmia, mikäli toimimme todellakin määrätietoisesti. Kyllä me tarvitsemme toiminnallisia indikaattoreita ja silloin voimme sanoa, että ESR on tulospohjainen ja me voimme osoittaa, että järjestelmä toimii. Minä tietenkin voisin vastata vaikka kuinka moniin kysymyksiin, mutta aika on kortilla ja voin tietenkin mielelläni vastata myöskin kirjallisesti näihin esitettyihin kysymyksiin. On valitettavaa, että... Ei. Oui, <clears throat> aussi rapidement. Puhun aivan lyhyesti kuin edelläkin puhuja ja yritän yhdistää useamman kysymyksen ja vastata sitten. Sosiaalinen Politiikka ja työllisyyspolitiikka on aina kansallista, jotkut sanovat näin. Ja että sosiaalirahasto tulee antamaan vain mahdollisuuksia toimia. sen jäsenvaltiot itse määräävät säännöt. Tässä halutaan kansallistaa toiminta ja katsotaan, että valtioiden toiminta ja sosiaalirahaston toiminta ovat täydentäviä. Ne täydentävät toisiaan. Täydentävyys, sitä on jo olemassa, mutta aina valtion taka, alueen taka, paikallistason tasolla. Mikä halutaan integroitua lähestymistapaa, niin tietystikin tämä on mielenkiintoinen ajatus. Ja myöskin se, että mennään mahdollisimman lähe- lähelle tavallista kansalaista integroitunut lähestymistapa ja globaali lähestymistapa, kokonaisvalta lähestymistapa. Siten otetaan huomioon kaikki psykososiaaliset ongelmatkin työpaikkojen tasolla – ja että toimitaan lasten, perheiden, vammaisten ja vanhusten tasolla niin, että keskitytään juuri heihin. Niin tässä voidaan tällainen yleinen politiikka yhdistetään sen kokonaisvaltaiseen politiikkaan, niitä keskitytään silti tiettyihin väestöryhmiin. Mikäli halutaan kaikki yhdistää saman katon alle, tietysti täytyy tehdä analyysejä ja pohtia, mitä hyötyä yhteiskunnallisesti katsottuna olisi tällaista esimerkiksi tavasta. Yhteiskunnallinen hyöty on asia, jota mitataan pitkällä aikavälillä. Hankkeilla täytyy olla tiettyjä tavoitteita ja usein ovat pitkän aikavälin tavoitteita. Tästä voidaankin siirtyä Fredrik Dardenin kysymykseen. Mikäli meillä on pitkiä hankkeita, joilla on suhteellisen täsmäiset tavoitteet, me voimme pystyä kehittämään toimenpiteitä, jotka tuovat yhteiskunnasta hyötyä ja mitattavissa olevia tuloksia mutta kun tarkastellaan rahoitusta ja tarkastellaan yksilön tasolla, se tällä saa arvoa, jotta esimerkiksi elämänlaadun parantumisen tai työpaikan saamisen kautta koituu, niin tietysti nämä ovat subjektiivisia asioita. Kun on kyse elämänlaadusta, ei ole pelkästään objektiivisista asioista, vaan myöskin subjektiivisista, vaikeasti mitattavissa olevista asioista. Toisen vastauksen voisin antaa kysymykseen, miten voidaan yhdistää tai lähentää toisiaan toisiinsa eri tavoitteita. Menetelmiä on olemassa. Niitä voidaan määritellä, millainen, minkälaista koulutusta, uudelleenkoulutusta, Uuden työmarkkinoiden integroimista voidaan ottaa käyttöön henkilötasolla. Minulla kun on vain pari minuuttia aikaa, niin en tämän enempää oikeastaan pysty sanomaankaan. Final uh, speaker is Mr. Dande again. Thank you. Kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja, herra Dande. Kiitoksia. Köszönöm, akkor csak egy témát így ebben a mínusz egy percben, ez pedig a nehézkes intéz. Minulla on nyt minuutti aikaa, joten Haluaisin puhua byrokratiaongelmasta. Onko meillä liikaa instituutioita? Onko niitä liian vähän? Mielestäni täytyy löytää sopiva, tarpeellinen määrä. Tarpeellinen määrä seurantaa ja tarpeellinen määrä läpinäkyvyyttä. Mutta kaikkia tätä hallintoa ja byrokratiaa ei pidä kasata sen päälle tai niiden päälle, joita me haluamme auttaa. Sillä kyseessä ovat henkilöt, jotka eivät saa apua sosiaalirahastosta. Kyseessä ei ole vain se, että he eivät saisi jotakin tukea, vaan he kärsivät tämän tuen puutteesta. Luonnollisesti tällä hetkellä kerroksia on liian paljon – on rahoitusorganismi, joka on jälleen kerran tullut edellisten kerrosten päälle ja jolla on vastuualueita, mutta tämä tietyllä tavalla vielä monimutkaistaa asioita ja se toisaalta saattaisi olla helppo hallita. Kiitoksia. Three of you again for an excellent presentation. Kiitoksia. Kiittäisin kaikkia kolmea asiantuntijaa erinomaisista alustuksista. Olisimme voineet jatkaa tätä kyselytuntia vielä koko iltapäivän, mutta aika loppui. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat. Seuraavana asiana esityslistalla on Nuoret liikkeellä puitteet yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen parantamiseksi. Herra Chanok, haluatteko te nyt heti puheenvuoron vaiko sitten myöhemmin? Ensin puhun John Martin, joka on OECDn piirissä toimiva työllisyydestä, työvoimasta, sosiaalisista, asioista vastaava johtaja. Hän pohtii sitä, miten voitaisiin parantaa nuorten mahdollisuuksia päästä töihin. Herra, ma, herra Martin, te saatte nyt saman tien puheenvuoron. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä läsnä yhdessä kollegani kanssa tässä tilaisuudessa. Alkuun haluaisin kertoa siitä, mitä me olemme tehneet nuorisotyöllisyyssaralla jo ennen kriisiä ja kriisin aikana 16 OECD-maassa. Tutkimuksessa on huomioitu 16 OECD-maata, yhdeksän niistä on EUn jäsenvaltiota. Ja olemme määritelleet nuorison siten, että ikähaarukka on 15 tai 16 viiva 29 vuotta 16 maaraporttia on tuotettu, kaikki on julkaistu, Jobs for Youth otsakkeella. Ja me olemme ensi kuussa tu- julkistamassa tiivistelmän tästä raportissa, jossa kerrotaan, mitä olemme oppineet näistä maaraporteista, eli mikä on toiminut ja mikä ei kun on pyritty avustamaan nuoria pääsemään työelämään. Ensimmäinen ote tästä jo esiteltiin ministeritasolla 20. 21. syyskuuta Oslossa. Ja kun käytte tällä nettisivustolla, niin sieltä löytyy enemmän infoa näistä maaraporteista ja tästä tiivistelmästä ja muistakin töistä, joita olemme aiheen tiimoilta tehneet. Muutamia faktoja nuoriso työmarkkinatilanteesta. Ensinnäkin meidän täytyy muistaa, erityisesti näinä vaikeina aikoina on se, että ennen kriisiä tilanne parani oikeastaan lähes kaikissa OECD-jäsenvaltioissa. Nuorisotyöttömyysaste pieneni oikeastaan joka OECD-maassa, mutta ennen kriisiä. Mutta samalla täytyy kuitenkin sanoa, että työmarkkinoilla oli ongelmia integroida tiettyjä huonompiosaisia nuorisoryhmiä. Ja OECDssä me olemme tutkineet asiaa ja tutkimukset ovat osoittaneet, että on olemassa kaksi nuorisoryhmää, jotka ovat helposti vaarassa joutua työmarkkinoiden ulkopuolelle. Ensimmäinen on tämä Youth Left Behind-ryhmä ja toinen on tämä niin sanottu Poorly Integrated New Entrants-ryhmä. No ehkäpä näihin liittyen hiukan enemmän infoa. Mitä tulee tähän ensimmäiseen ryhmään, eli nuoret, jotka ovat jääneet taka-alalle Kyse on ryhmästä, jossa kuvastuvat monet ongelmat, jotka ovat varmaankin kaikille tuttuja. Nuoret, jotka ovat keskeyttäneet koulunsa. Usein kyse on etnisten vähemmistöjen edustajista tai vähemmistöjen edustajista asuvat huonoille seudulle ja niin poispäin. Ja kuvaavinta on, että he helposti jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle tai jos ovat päässeet työmarkkinoille, niin putoavat sieltä helposti pois. Ja tätä ryhmän kokoa määriteltäessä me olemme käyttäneet tätä niin sanottua NEET-ryhmäindikaattoria, eli nuoret, jotka eivät ole työmarkkinoilla, eivätkä koulutuksessa, eivätkä jatkokoulutuksessa, eikä heillä ole minkään tason ammattipätevyyttä. Tärkeintä olisi auttaa näitä nuoria saamaan joku tunnustettu tutkinto. Ennen kriisiä tilanne oli sellainen, että tämä ryhmä, ryhmän osuus 15-29 vuoden ikäisistä nuorista oli noin 10 prosenttia. Mutta kuten tästä näette, niin Jäsenvaltioiden väliset erot ovat aika suuret tämän ryhmän kokoon liittyen. Ja sitten pääsemmekin tähän toiseen nuorisoryhmään, eli ne nuoret, jotka on heikosti integroituneet järjestelmään. Näillä nuorilla on yleensä jonkin tason tutkinto, mutta he eivät saa pysyvää työpaikkaa, vaan tällaisia pätkätöitä, vaikka talouskasvu olisi suuri ja työvoimaa kaivataan. Ja on osoitettavissa, että 8 prosenttia EU-nuorista, jotka ovat siis 15-29 vuotta vanhoja, niin 8 prosenttia prosenttia näistä nuorista, joilla oli pätkätyö, niin eivät saaneet kahteen vuoteen pysyvää työsuhdetta. He siis suorittivat tutkinnon, siirtyvät työmarkkinoille määräaikaisella työsopimuksella ja ennen kriisin alkumista heillä oli edelleen tällainen määräaikainen työsopimus tai olivat työttöminä. Ja tietyissä maissa tämän ryhmän koko on erittäin suuri, erityisesti niissä maissa, joissa on olemassa suuria ongelmia saada nuoria juuri työmarkkinoille. Erityisesti mainittakoon Espanja, Kreikka, Ranska ja Portugali. Ja me sanomme, että tällä hetkellä työmarkkinoiden toiminta perustuu juuri siihen, näennäisesti, että nuoria ei päästetä laisinkaan työmarkkinoille ja tähän täytyisi saada muutoksia aikaiseksi. Ennen kriisiä siis 8 prosenttia nuorista kuuluivat tähän ryhmään. Ja kun huomioidaan nämä kaksi mainittua nuorisoryhmää tai nuorten ryhmää, niin on havaittavissa, että yksi viidestä nuoresta ennen kriisiä niin yksi viidestä nuoresta kuului jompaan kumpaan ryhmään, eli saivat, ovat suorittaneet tai eivät suorittaneet tutkintoa, mutta eivät kuitenkaan saaneet jalansijaa työmarkkinoilla. Ja kriisin myötä tämän, näiden kahden ryhmän suuruus on kasvanut entisestään. Me paraikaan päivitämme arvioitamme näiden ryhmien suuruudesta, mutta on hyvin todennäköistä, että yksi neljästä tai jopa useampi nuori kuuluu jompaan kumpaan ryhmään, eli hyvin riskialttiiseen nuorisoryhmään. Ja mitä tulee kriisin vaikutuksiin, niin siitä seuraavaksi muutama sananen. On sanomattakin selvää, että maailmanlaajuinen kriisi on vaikuttanut nuori, nuorison työllisyystilanteeseen hyvin kovasti ja ihan lyhyellä tähtäimellä tai väliajalla tilanne ei ole muuttumassa sen paremmaksi ja on oletettavissa, että puolentoista vuoteen, vähintään puolentoista vuoteen tilanne ei ole sen kummemmin muuttumassa. Ja erityisesti on todettava, että näiden kahden mainitun riskiryhmän osalta voidaan sanoa tilanteen pahentuneen edelleen. Ja erityisesti heikko-osaisempien osalta tilanne on vielä hankalampi. Ja vaikka tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikkakin elvytys on lähtenyt käyntiin, kriisi on päättynyt, niin silti näillä nuorilla on edelleenkin aika huonot mahdollisuudet päästä työmarkkinoille. Ja vaikka he pääsisivät työmarkkinoille, niin silti heidän toimeentulon taso on selvästi alhaisemmalla tasolla kuin muilla nuorilla. Nuorisotyöttömyysaste tulee Euroopassa nousemaan ensi vuoden puolella noin 23 prosenttiin tutkimusten mukaan. Ja tilanne ei ilmeisesti muutu kuin vasta 2012 alkupuolella tai puolessa välissä, ainakin näin meidän tutkimuksemme antavat ymmärtää. No mitä nyt pitäisi tehdä? Mitkä ovat ne suurimmat haasteet? Uskoakseni voidaan sanoa, niin kuin tutkimuksemme ovat osoittaneet, ja niin kuin Oslossa ministeritasollakin todettiin, niin tärkeintä on välttää, että koulunsa päättäneet pääsivät mahdollisimman nopeasti työmarkkinoille. Toinen suuri haaste piilee siinä, että monet nuorethan ovat valinneet sellaisen ratkaisun, että kriisistä johtuen he jatkavat kouluttautumistaan. Sinänsä se voi olla hyvä ajatus, mutta silti sitä kautta heille pitäisi kertyä ja karttua enemmän tietotaitoa jota voitaisiin käyttää sitten, kunhan elvytys on purrut. Ja kolmas haaste on se, että aktiiviset työmarkkina toimenpiteet, jotka ovat kohdistuneet erityisesti nuorin kriisin aikana, niiden pitäisi olla entistä kustannustehokkaampia. Ja näiden toimenpiteiden pitäisi olla luonteeltaan sellaisia, että nuoria todellakin tuetaan töitä etsittäessä tai tarjoamaan heille jatkokoulutusmahdollisuuksia. Ja viimeisimpänä haasteena todettakoon, että meidän täytyy tarjota nuorisolle eräänlainen turvaverkko erityisesti niille, jotka ovat olleet jonkin aikaa työttöminä. Ja lisäksi meidän on varmistettava, että nuorilla on mahdollisuus jatkokouluttautua ja sitä kautta päästä käsiksi työmarkkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. No miten me voisimme toimia? No ensinnäkin meidän tulisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kohdennetusti toimia nuorten auttamiseksi, jotta yhteys työmarkkinoihin ei pääse katkeamaan. Eli meidän täytyy katsoa mahdollisimman, miten voisimme mahdollisimman varhaisessa puuttua tilanteeseen ja ongelmiin. Meidän tulisi tukea työnhakuprosessia, pyrkiä laajentamaan sosiaaliturvaa ja työttömyysturvaa järjestelmiä, erityisesti niiden nuorten osalta, joilla on suuria ongelmia tai jotka ovat jo käyttäneet kaikki tukimahdollisuudet hyväksensä. Ja meidän tulisi myöskin varmistaa että juuri pahasti kärsineillä aloilla koulutusta voitaisiin jatkaa, jotta nuoret voivat saattaa tutkintonsa tai tut- opintonsa päätökseen. Me tarvitsemme siis sosiaalisen turvaverkoston Tämä on ikään kuin vastavuoroinen lähestymistapa ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne nuoret työttömät, jotka hyötyvät näistä sosiaaliturvaverkoston järjestelmistä, niin heillä olisi mahdollisuus löytää töitä tai parantaa työnsaantimahdollisuuksiaan kouluttautumisen kautta. Kunhan elvytys alkaa toimimaan, niin meidän täytyy paneutua myöskin nuoriso- työllisyystilanteeseen liittyviin ongelmiin monissa EUn ja OECD-maissa. Ja yksi keskeisimmistä on varmistaa, että kaikki koulutuksessa päättäneet saavat sella- ovat saaneet sellaisen koulutuksen, jota työmarkkinoilla tarvitaan. Tähän on pyritty toimimalla siten, että koulusta ei lähdetä liian aikaisessa vaiheessa, vaan vasta 18-19 vuoden iässä, eikä vasta jo 16 vuoden iässä. Se voisi ehkä olla toimiva ratkaisumalli asetetun tavoitteen saavuttamiseksi, kunnahan se tarjoaa kyseisille nuorille sellaisen ammatillisen pätevyyden, joka antaa heille mahdollisuuden päästä sitten todellisuudessa työmarkkinoilla töihin käsiksi. Ei ole järkevää sanoa, että teidän tulisi vain jatkaa opiskeluja, sillä monet nuorethan eivät välttämättä ole tyytyväisiä ylipäätään siihen, että opinnot ovat venyneet muutenkin hyvin, pitkiksi, hyvin pitkään. Lisäksi koulussa keskittyneille pitäisi antaa uusia kouluttautumismahdollisuuksia, samoin kouluttautumismahdollisuuksia pitäisi tarjota niille perheiden nuorille tai muille ongelmatapauksille. Eli meidän tulisi varmistaa, että koulutuksen päätteeksi nuorilla on jotain todella arvokasta käytössään. Tärkeää on myöskin, että siirtymä opiskeluelämästä työelämään olisi jouheampi. Eli nuorille pitäisi tarjota suurempia mahdollisuuksia opintojen ja työn yhdistämiseksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että juuri työn yhdistäminen, siis tietyn tyyppisen työn yhdistäminen opintoihin on nuorten tilannetta helpottava tekijä. Tarkoitan tällä käytännössä sitä, että jos viikoittain työn osuus olisi 15-20 tuntia plus opinnot, niin se tarkoittaa käytännössä jotain todellista lisäarvoa. Se on todellista työkokemusta, sitä kautta saadaan myöskin tuloja ja sitten on myöskin kosketus todelliseen työelämään. Hämmästyttävää on, että monissa jäsenvaltioissa on ongelmia syystä tai toisesta juuri tämän yhdistämisen osalta, eli että opiskelu voitaisiin yhdistää työelämään, vaikkakin sitä kautta nuorilla olisi parempi mahdollisuus päästä työelämään. Monissa maissa on olemassa tekijöitä, jotka estävät nuorten pääsemistä työmarkkinoille. Ja tämän tyyppisiin esteisiin pitäisi puuttua. Esimerkkinä mainittakoon, että erityisesti etnisistä taustaa omaavat tai maahanmuuttajaperheistä tulevat nuoret ovat aika hankalan tihtaleen, hankalan tilanteen edessä ja joutuvat alipalkattuille ammattimarkkinoille ja me tiedämme myöskin, että nuorten osalta ongelmana on juuri alapalkkaisuus tai sitten huorot sosiaaliturvatakeet. Ja meillä on erittäin tärkeää vähentää juuri nämä eroavaisuudet sosiaaliturvan osalta, kun puhutaan yhtäältä pätkätyöläisistä ja pysyvässä työsuhteessa olevista nuorista. Me tiedämme, että on todellakin järkevää panostaa tukijärjestelmiin. Monissa jäsenvaltioissa tällaisia järjestelmiä on olemassa ja jäsenvaltiot pyrkivät sitä kautta varmistamaan, että nuorilla on hyvät työllistymismahdollisuudet, mutta ongelmana on se, että miten kriisiaikoina voidaan varmistaa, että yritykset tarjoavat tällaisia työllistymismahdollisuuksia ja miten voidaan varmistaa, että juuri heikommassa asemassa olevat nuoret voisivat saada työkokemusta, koska me tiedämme, että tällaiset yhteistyömallit tarjoavat hyötyä sekä työnantajille, koska se on kustannustehokas järjestelmä, Toisaalta se tarkoittaa työkokemusta nuorelle. Ja tämä tarkoittaa taas sitä, että nuori nuorella on mahdollisuus pysyä tässä työharjoittelupaikassa opintojen päätyttyä. Ja vaikka tämä suhde päättyisi, niin silti nuorella on jatkossa paremmat työllistymismahdollisuudet. Ja me tiedämme myöskin, että nuoret saavat tämän työharjoittelun kautta jonkinlaista rahallistakin tukea. Joten meidän mielestämme nämä, ovat, nämä tekijät ovat osoituksena siitä, että meidän täytyy panostaa tehokkaaseen koulutusjärjestelmään ja työelämän ja opiskeluelämän yhdistämiseen. Ja lopuksi vielä, rouva puheenjohtaja, muutama huomio. Monet jäsenvaltiot ovat reagoineet kriisiin panostamalla enenevässä määrin nuorison tilanteen parantamiseen, mutta meidän täytyy varmistaa, että tästä lähestymistavasta ei luovuta. Ja tämä ei ole mikään helppo harjoitus, erityisesti näinä vaikeina aikoina, kun jäsenvaltiotasolla muutenkin ollaan pyrkimässä leikkaamaan velkataakkaa, joten kaikki ne varat, jotka ohjataan nuorten tilanteen parantamiseksi, niin kaikki nämä varat tulisi kohdentaa juuri kustannustehokkaisiin ratkaisumalleihin. Ja mielestäni on erittäin tärkeää investoida ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, eli estää, etteivät koulussa keskeyttäneet joudu sitten työttömyyden kierteeseen. Meidän tulisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea nuoria erityisesti näiden riskiryhmien osalta. Meillä pitäisi olla siis käytössä sellainen järjestelmä, jonka avulla me voimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huomata, ketkä näistä nuorista todellakin kaipaavat kipeimmin apuamme. Eli meidän tulisi tukea nuoria ja rohkaista heitä kaikin keinoin, jotta he voisivat päästä töihin käsiksi. Arvoisa rouva puheenjohtaja, haluaisin päättää alustukseni tässä vaiheessa ja me mielellämme kollegani kanssa vastaamme kysymyksiin, mikäli niitä täällä esitetään näihin jo mainitsemiin asioihin liittyen tai muihin vastaaviin kysymyksiin liittyen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron rouva Steinbrokille, haluaisin toivottaa tervetulleeksi minun oman vaaripiirini nuoria lukiolaisia – ja annan saman puheenvuoron Rovastaan Rukille, joka on asian esittelijä. Alkaa hyvä. Vielen dank. Ähm. Kiitoksia paljon, herra Martin. Minä laadin meidän valiokuntamme lausunnon ja olen erittäin kiitollinen siitä, että OECD esitteli asian nyt. Olen huhtikuusta lähtien työstänyt asiaa ja olen teille hyvin kiitollinen todellakin, koska tämä on erittäin merkittäviä panoksia meidän keskusteluumme. Meillä on 100 miljoonaa nuorta ihmistä Euroopassa. 21 prosenttia heistä on tällä hetkellä ilman työtä. Ja tämä vaikuttaa nuoriin ja heidän perheisiinsä ja myöskin jäsenvaltioihin. Nämä nuoret, heidän opintonsa jo mainittiinkin, ja kun he pyrkivät pääsemään koulun lopettamisen jälkeen työmarkkinoille, heidän on vaikea sinne päästä. Viime vuosina heistä on tullut yhä enemmässä määrin menetetty sukupolvi. Siksi meidän täytyy hyvissä ajoin ryhtyä purkamaan esteitä heidän tieltään, ja tähän täytyy valmistautua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Meidän valiokuntamme on huolissaan siitä, että nuorten ammattiin pääsy on sellaista, että usein he joutuvat epävarmoihin, ylösu, epävarmo, epävarmoihin työsuhteisiin. työ, poli, työvoimapoliittiset suuntaviivat tarvittaisiin. Ja toisaalta haluaisin kiittää rouva Emilia Turusen omalta mietintöä, jossa hän pohti nuorten mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Nämä luovat merkittävää pohjaa meille jatkokeskusteluita silmällä pitäen. Koska aikaa on nyt suhteellisen vähän ja voimme keskustella tästä myöhemminkin, haluaisin nyt keskittyä vain kolmeen kysymykseen. OECDn tutkimuksen mukaan vuodet 2010 2011 ovat ne vuodet, jolloin nuorten työttömyys on kaikkein korkeinta ja että tämän jälkeen tilanne tulee erinäisistä syistä kriisin lievittämisen myötä ja myöskin väestötieteisen kehityksen myötä toivottavasti helpottumaan. Youth on the Move hanke, eikö se tule nyt hieman liian myöhään? Tämä on minun kysymykseni. Toinen kysymys. Te ehdotatte ehdotatte kannustinjärjestelmää, jotta työnantajat ottaisivat nuoria töihin. Erity, erityisestikin te puhuitte verohelpotuksista ja työvoimakustannusten alentamisesta ja että tämä parantaisi nuorten, nuorten työttömyyttä. Eikö tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia vanhempien työntekijöiden työllistymisen suhteen? Eikö tässä nyt aiheuteta sukupolvien välistä konfliktia? Minua kiinnostaisi teidän näkemyksenne tästä. Viimeinen kysymys. Tämä liittyy siihen tosiasiaan, että OECDn tutkimuksen mukaan olemassa maita, joissa nuorten pääsy työmarkkinoille ja nuorten työttömyys on pystytty hoitamaan paremmin kuin joissakin muissa maissa. Mitä maita voitte mainita hyvinä esimerkkeinä? Omasta maastani Saksasta olen kuullut jo tällaisia uutisia. Olisi hienoa kuulla, missä asiat on hoidettu hyvin. Meillä esimerkiksi on hyviä esimerkkejä siitä, miten nuoret ovat puoleksi töissä, puoleksi. Voitteko te mainita jotakin muita esimerkkejä tällaista hyvistä käytänteistä? Uh, Mrs. Turunen, uh, Mr. Bach, please. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kollega Martinia tästä erittäin mielenkiintoisesta tutkimuksesta. Se tulee antamaan varmaan monia vastauksia kysymyksiin. Tilanne on selvästikin dama- dramaattinen, elämme hankalia aikoja. Ja niin kuin kollega Steinryk totesi, tuleeko tilanne pysymään ennallaan. Minä uskon, että nämä esitetyt toimenpiteet ovat keskipitkän ja pitkän tähtäimen toimenpiteitä. Ja kun huomioimme, että kaikki uudistukset koulutusalalla ovat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluvia päätöksiä, niin pelkäpä pahoin, että lyhyellä tähtäimellä tilanne ei tule paranemaan. Kun katson tätä tutkimusta, niin tästä puuttuu mielestäni kolmas nuorisoryhmä, eli nuoret, jotka ovat nauttineet ammattikoulutusta tai koulutusta ja joilla on silti suuria työllistymisongelmia, vaikkakin monilla aloilla kaivataan kipeästi ammattitaistoista väkeä. Kyse on oikeastaan puutteesta, välityspuutteesta, työmarkkinahallinto ei toimi, yhteistyö koulutuslaitokosten ja työmarkkinoiden välillä ei toimi ja nuorten yritysten perustamismahdollisuudet ovat puutteelliset. Kollega Martinhan totesi, että jäsenvaltiot eivät tule leikkaamaan koulutuksen liittyviä määrärahoja. Mutta minä tiedän tapauksista erinäisistä jäsenvaltioista, että vaikkakin budjettitilanne on hankala, niin silti tälläkin saralla rahoja leikataan ja EURES-puolellakin leikkauksia on toteutettu, joten tämä on kyllä huolestuttava asia. Kiitoksia. Thank you. Uh, Mrs. Turunen. Rouva Turunen ja sitten Rouva Hirsch. Yes, thank you uh, for the presentation here. Um, Kiitoksia esityksistänne. Aluksi minä olin siis meidän nuorisomietinnömme esittelijä. Sitä käsitettiin käsiteltiin heinäkuussa parlamentissa ja siinä puhuttiin monista samoista aiheista. Uskon, että me olemme nyt tässä valiokunnassa monta kertaa keskustelleet näistä asioista ja nyt tämä alkaa olla hyvin turhauttuva, turhauttavaa, sillä tämä on poliittisesti hyvin kiireinen asia. Meidän pitää saada hallitukset sitoutumaan tähän työhön, mutta me emme voi vaatia sitä Brysseliltä. Se, mitä meidän täytyy nyt tehdä, on se, että me määrittelemme todellakin eurooppalaisen lisäarvon tälle asialle. Meidän pitäisi keskittyä siihen, siihen keskusteluun, informaatioon ja niihin aloitteisiin, joita me tarvitsemme, jotta voimme saada tätä asiaa eteenpäin. Eli tämä on mielestäni meidän valiokuntamme rooli tässä työssä. Tämä nuoret liikkeellä liittyy tietenkin ö, liikkuvuuteen, mutta se liittyy työllisyyteen. Mielestäni liikkuvuus on tässä hyvin kiireellinen asia. Sitten muutama kommentti teille. Mitä tulee haasteisiin, joita on olemassa, uskon ja olen paljon samaa mieltä teidän kanssanne, mutta minulla on teillä kysymyksiä. Tai ehkä kommentteja tai kysymyksiä. Eli ensinnäkin sivulla 11 te sanotte, että meidän täytyy valmistella ihmiset siirtymään takaisin työmarkkinoille, kun kriisi on ohi. Tarkoittaako tämä sitä, että ihmisiä pitäisi lisäkouluttaa, niitä ihmisiä, jotka eivät ole valmiita siirtymään takaisin työmarkkinoille ja ottamaan niitä töitä vastaan, joita tulevina vuosina tulee olemaan? Toisekseen sitten se asia, että jäsenmaat vähentävät rahoitusta koulutuksessa ja tutkimuksessa. Uskon ja toivon, että tämä ei ole kaikkien jäsenmaiden tilanne, mutta minun tietäkseni ainakin viidessä jäsenmaassa tilanne on tällainen. Ja tämä on juuri sellainen asia, johon meidän täytyy keskittyä, jotta pääsemme kriisistä yli. Koulutus on meidän eurooppalaisten vahvuus. Ja sitten te mainitsette aktiiviset työmarkkinatoimet. Ajattelin, että tarkoitatte tehokkuutta, kustannustehokkuutta. Me olemme keskustelleet tästä asiasta monien vuosien ajan, mutta ongelma on se, että jossakin on todistettu, tutkijat ovat todistaneet, että nämä hyvin kalliit työmarkkinatoimet eivät ole toimineet. Tanskassa on hiljattain tehty tutkimuksia tästä asiasta ja meidän täytyisi keskittyä siihen, mikä toimii, kun haluamme aktivoida ihmisiä eikä käyttää vain rahaa. Meidän täytyy keskittyä siihen, mikä on laadukasta toimintaa, kun puhumme työmarkkinapolitiikasta. Ja sitten siirryn viimeiseen kommenttiini tai kysymykseeni. Niin se on sivulla 14. Ähm, mitä tulee mitä tulee vähän vähän koulutetun ja vähän palkkaisen nuorisoosan palkkaamisen ja sen tekemisen edullisemmaksi olen täysin samaa mieltä. Maahanmuuttajille ja vanhoille tämä ei ole mikään ratkaisu. Minä en tule hyväksymään tätä ratkaisua, koska se vain tulee pitämään ihmiset sivussa. Mielestäni tällainen ratkaisu ei ole ratkaisu. Tämä saattaa olla poliittinen ratkaisu, mutta me emme voi poliittisesti hyväksyä sitä, että nuorisolle syntyy äh, alityömarkkinat. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ammattikoulutuksen koulutuksen esittelijänä kävin viime viikolla Sedefobissa vierailulla. Sielläkin keskustelimme aiheesta nuorisotyöttömyys. Ja olen samaa mieltä kollegani kanssa. Kyllähän tämä on aika lailla turhauttavaa. Me toki tiedämme jo pidemmän aikaa, mikä tilanne on, mutta tilanne vain paheni kriisin myötä. Ja kyse ei ole siitä, että tästä huonosta politiikasta olisi syntynyt tällainen erityinen tilanne, vaan me tiedämme, että tilanne on yleisestikin huono, vaikkakin tietyissä maissa nuorisotyöttömyystilastot ovat suht siedettävät, mutta me tiedämme, että jossain vaiheessa kaikki joutuvat 10-15 vuoden päästä taistelemaan näiden ongelmien kanssa, kun nuoret ovat sitten 33 35 Ja mikäli eivät nuoret ovat tähän mennessä päässeet työmarkkinoille, niin herää kysymys, että mitä tälle sukupolvelle tapahtuu? Sehän kehittyy kymmenen vuoden syklein, eihän tämä sukupolvi minnekään häviä. Ja surullisintahan tilanteessa on se, että hyviä projekteja löytyy vaikka kuinka monta niiden avulla on saatu nuorille töitä, myöskin koulunsa keskeyttäneille, joilla on ollut ongelmia koulutusjärjestelmien kanssa, eli heillä on kuitenkin voitu tarjota päte- pätevöittämistoimenpiteitä. Projekteja on siis toteutettu, josta on hyötyä myöskin koulutuslaitoksille. Hyötyä siitä on heille, jos nuoret tulevat heidän oppilaitoksiinsa, eivätkä keskeytä opintojaan. Eli se tarkoittaa, että kyse on tällaisesta luovasta lähestymistavasta. Ja siitä on hyötyä myöskin koulutuslaitoksille, kun nuoret eivät lähde kesken kaiken pois. On tietenkin selvää, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä yritysmaailman kanssa. Me emme tietenkään voi pakottaa yrityksiä työllistämään nuoria, mutta kyllähän me voimme olettaa, että yritykset toimivat sosiaalisesti, vastuullisesti ja kantavat tältä osin myöskin oman kortensa kekoon. mutta meidän valtuuskuntamatkamme osoitti selkeästi, että paikan päällä, paikallistasolla kaikki tapahtuu. Eli sekä koulutuslaitokset että nuorisoa tukevat ryhmittymät ja työnantajat ja nuoret kaipaavat koordinoitua yhteistyötä. Hyviä esimerkkejäkin löytyy ja mikäli Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti haluaa toimia ikään kuin edelläkävijänä ja osoittaa, että tämä on lähellä sydäntä oleva tehtävä, niin yhtäältä meidän tulisi nykyistä sosiaalirahastoa käyttäen tai pilottihanketta käyttäen kohdentamaan toimiamme nuorisoon. Eli osoitamme, että me haluamme parantaa esimerkiksi paikallistasolla verkostoitumista, eli että nuoret yritykset, tukijärjestelmät linkitetään toisiinsa. Näin me voimme kantaa kortensa kortemme kekoon. Me tiedämme, että hyviä projekteja on, mutta välitettä, valitettavasti niistä luovutaan, kun rahat loppuvat. Ja jos parlamentti todellakin haluaa osoittaa olevansa asiasta kiinnostunut, niin ei riitä, että me täällä vain järjestämme kokouksia kokousten perään, vaan meidän täytyy käytännön tasolla saada jotain aikaiseksi. Kiitoksia. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia esityksestänne. Minulla olisi useita huomautuksia huolestuttavia asioita. Meidän täytyy siis taistella no, nuorten köyhyyttä vastaan ja meidän täytyy ponnistella sen eteen, että heillä olisi töitä, mutta nykyisin valitettavasti jopa ne, jotka ovat työssä, ovat usein epävarmoissa työsuhteissa, joissa on hyvin alhainen palkka ja meillä on niin valtava köyhyys, että meidän täytyy todellakin ajatella sitä, miten voisimme konkreettisesti parantaa näiden nuorten elämää, sillä he eivät edes saa terveydenhuoltopalveluja. Tämä on ensimmäinen asia. Pitäisikö meidän alkaa keskustella todellakin autonomisuudesta, jotta nuoret voisivat olla todellisuudessa todella autonomisia. Sitten toinen asia, minä palaan koulutukseen. Te sanoit, että on kriisi aika ja olemme leikkaamassa julkista rahoitusta. Emme ole investoineet nuoruuteen. Minun olisi pitänyt tehdä niin jo kauan aikaa sitten. Haluaisin toistaa se, mitä sanoitte. Sanoitte, että meidän täytyy ehdottomasti pelastaa kaikkien haavoittuvimmat nuoret ja etukäteen. Ja tässä mielestäni meidän pitäisi vahvistaa koulutusjärjestelmää ja opettajia, kaikkea sitä seurantaa, mitä on olemassa, auttaa niitä nuoria, jotka ovat haavoittuvaisessa asemassa, joiden vanhemmat eivät pysty heitä tukemaan. Tässä koulu on erittäin avainasemassa. Se auttaa nuoria liittymään yhteiskuntaan. Ja tämä on hyvin kiireellinen työ, johon täytyy ryhtyä heti. Sitten haluaisin puhua vielä tutkintojen arvon laskusta. Tällä hetkellä me pohdimme uudelleen ihmisten koulutusvalintoja liittyen tutkintojen arvostuksen laskuun. Nuoret eivät enää saa ryhtyä sellaisille koulutusaloille, joilla ei ole mitään arvoa tulevaisuudessa meidän pitää kuunnella nuoria. Ja olivatpa sitten nämä sektorit mitkä tahansa, nämä muuttuvat sektorit, esimerkiksi vihreä sektori tai teknologinen sektori, meidän täytyy luottaa niihin. Meidän täytyy miettiä, että miten me eurooppalaisina voimme käyttää näitä uusia sektoreita, jotta uudet työpaikat syntyisivät niille. Ja haluaisin päättää sanon kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että kuten sanoitte, on tärkeää yhdistää koulutus ja työkokemus. Minä haluaisin sanoa teille, että Einstein opiskellessaan ei opiskellut, ei iltaisin työskennellyt McDonaldsissa. Mielestäni nuorten pitää pystyä keskittymään opintoihinsa opiskellessaan. Ja tämä liittyy myöskin autonomiaan, josta puhuin äsken. Meidän täytyy tehdä niin, kuten sanoitte, siis kyllä tietenkin on tärkeää, että nuoret saavat työkokemusta, mutta se täytyy tapahtua työharjoittelun puitteissa. Se täytyy tapahtua palkallisten työharjoitteluiden puitteissa, eikä niin, että he työskentelevät muka harjoittelijoina, vaikka todellisuudessa tekevät töitä. Meidän täytyy parlamentin jäseninä tehdä niin, että nuoret löytävät identiteettinsä ja että heitä todellakin seurataan näissä työharjoittelupaikoissa ja tuetaan. Ja haluaisin sitten päättää tähän ajatukseen. Kaikki nuoret, jotka ovat maahanmuuttajataustaisia, koska heidän nimensä on vierasperäinen, he joutuvat kärsimään syrjinnästä. Ja me haluamme pyrkiä siihen, että kaikki eurooppalaiset kansalaiset voisivat nauttia kaikista samoista oikeuksista ja mahdollisuuksista työmarkkinoilla. Mitä sitten pitäisi tehdä? Sanotaan, että pitäisi kunnioittaa syrjinnän vastaista direktiiviä, mutta tämä on varmasti totta, mutta mitä meidän tulisi sitten tehdä, ähm, jotta voisimme sanktioida niitä yrityksiä, jotka eivät toimi näin? Minun ajatukseni on se, että se mitä tapahtuu on se, että nämä nuoret ovat jo yhteiskunnan marginaalissa ja koulutukseltaan ja asuinpaikaltaan he ovat marginaalisia, joten mihin he sitten päätyvät, se on se, mitä minä pohdin. Meidän täytyy pohtia tätä asiaa konkreettisesti. Minä haluaisin nyt soittaa tässä hälytyskelloja, kaikki kollegani myöskin, sillä tämä on hyvin kiireellinen asia. Me huomaamme, että nuoret eivät enää luota siihen asiaan, mitä me täällä kaikki ajamme, eli politiikkaan. Kiitoksia. This is uh, Papadopoulou. Seuraavaksi Rua Papadopoulou. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin yhtyä niihin puhujiin, jotka olivat mukana Sedefopin Tessalonikin vierailulla viime viikolla, mukana Rova Hirsch. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että viimeisten 20 vuoden ajan jo meidän olisi pitänyt satsata enemmän nuoriso-ohjelmiin, koska nuoret tarvitsevat tukea, nuoret tarvitsevat kannustimia, nuoret tarvitsevat liikkuvuutta. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki Euroopan maata tunnustavat nuorten tutkinnot ja hyviä käytänteitä täytyy vaihtaa maiden kesken. Hyvinkin paljon voitaisiin tehdä nuorten työttömyyden torjumiseksi. jo, joillakin nuorilla on jopa korkea koulutus ja silti he ovat ilman työtä. Meidän täytyy sen vuoksi muuttaa taktiikkaa, esimerkiksi satsaamalla vihreän teknologian ja uusiutuvien energialähteisiin ja tämän tyyppisiin uusiin teknologioihin, jotka edellyttävät korkeatasoista koulutusta. Me tarvitsemme parempaa koordinaatiota niin ikään. CDFOP on toimittanut tilastoja tulevien päätösten pohjaksi jo jonkin aikaa. Uskon, että kansalliset tilastot ja tiedot pitäisi ottaa nyt pohjaksi, kun pohditaan, miten rahoitus voidaan hoitaa sellaisella tavalla, että nuoret, kun he eivät voi toimia julkisella sektorilla, voivat toimia yksityisellä sektorilla, perustaa esimerkiksi oman yrityksen. Siis σε αρκετέ χώρε, ιδίω στι νότιε χώρε, ενώ meidän täytyy kannustaa nuoria yrittäjyyteen, erityisestikin Euroopan eteläosassa, koska Pohjoismaissa tilanne on jo jonkin verran parempi kuin meillä etelässä. Meidän täytyy myöskin taistella syrjintää vastaan. Meillä on edessämme haasteita, jotka ovat sellaiset, ne liittyvät esimerkiksi kansallisiin toimintaohjelmiin, miten voidaan parantaa naisten asemaa, miten maahanmuuttajat voidaan paremmin integroida mukaan, ja niin ikään tarvitsemme parempaa koordinointia julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Ja myöskin kouluihin ja perheisiin täytyy kiinnittää huomiota, koska koordinaatio on kaiken avain. Sen kautta voidaan ratkaista monia ongelmia. Uh, Kiitoksia. Ennen kuin pyydän herra Martin vastaa kysymyksiin. Te mainitsitte määräaikaiset työsuhteet ja totesitte, että monet nuoret, jotka päättävät koulunsa, eivät saa kokopäiväistä työtä. Onko teillä mitään tutkimustietoa siitä, onko kyse nuorten haluttomuudesta mennä koko päivä työhön. Haluatko nuoret olla mieluummin työttömiä tai osa-aikatyössä tai määräaikaisessa työsuhteessa? Minun maassani ja muuallakin nuoret ovat niin pettyneitä koko järjestelmään, että he päättävät, ylipäänsä jättäytyä työelämän ja uran ulkopuolelle. Monet nuoret pätevät eivät saa, pätevät nuoret eivät saa työpaikkaa huolimatta korkeammasta koulutuksesta – ja tämä on tietystikin kauhea asia, mikäli ensin opiskelee yliopistossa tutkinnon sitten ei löydäkään töitä. Oletteko tutkimuksenne perusteella havainneet, että määräaikainen työsuhde saattaisi olla yksi tapa päästä mukaan työmarkkinoille? Olen puhunut joidenkin nuorten kanssa omasta vaalipiiristäni, ja he näkevät tämän mahdollisuutena kokeilla eri ammatteja ennen kuin he sitten päättävät, mitä he loppujen lopuksi haluavat tehdä minkä uran he valitsevat. Nyt annan teille vielä mahdollisuuden vastata korkeintaan 10 minuutin ajan. Olkaa hyvä. <clears throat> Madam Chair, I'm actually... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ajattelin toimia niin, että kollega Sonin kanssa vastaamme yhdessä näihin kysymyksiin. Minä paneudun pariin, kolmeen, useampaan otteeseen esille tulleeseen kysymykseen ja kommenttiin alkuun siihen, mitä esittelijä totesi. Kieltämättä tärkeästä asiasta on kyse. hän hän totesi, jos jäsenvaltiot rohkaisevat yrityksiä rohkaisemaan tai tarjoamaan nuorille paremmat työllisyysmahdollisuudet, niin heikentäisikö se vanhemman ikäpolven tai sukupolven työllistymismahdollisuudet, mutta se ei pidä paikkaansa, se on vain harhaluulo. Me tarvitsemme molempia ryhmiä. On selvää osviittaa olemassa siitä, niin kuin tutkimustuloksissa ja tässä synteesissäkin tullaan osoittamaan, niin nuoret ja nuorisotyöttömyys ja ikätyneiden työttömyydellä ei ole mitään tällaisia ristiriitaisia äh, niin sanottuja suhteita. Me tiedämme, että niissä maissa, joissa nuorisotyöttömyysaste on pieni, niin myöskin vanhemman sukupolven työttömyysaste on pieni. Ja Pariisissa kun keskusteltiin eläkeuudistuksesta, niin tämä tuli esille. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy näihin nuorten nauttiviin pieniin palkkoihin. Kysymyksen esitti kollega Suomesta tai Tanskasta. No, me tiedämme, että asia on tapetilla, mutta meidän täytyy aina muistaa, että tässä on olemassa toinenkin aspekti. Tanskasta löytyy hyviä yhteistyömalleja, niin kuin Saksasta ja Alankomaista ja Hol- Itävallastakin, niin ne perustuvat tällaiseen pieni, pieneen palkkaan, ainakin alkuun. Mehän tiedämme, että alkuun työpanos ei välttämättä ole niin suuri ja siksi palkkakin on siihen suhteutettu, eli pienempi. Ja kunhan työpanos paranee, niin korvaus tai palkkakin kasvaa. No nyt herääkin kysymys siitä, että jos katsotaan esimerkiksi Alankomaiden mallia, eli jo 15-16 vuoden iässä voi nauttia prosenttia 30 prosentin palkkaosuudesta, normaalista palkasta ja jonkin ajan päästä voidaan päästä tähän varsinaiseen täyteen palkkaan. Minun mielestäni se on hyvä yhteistyö rat, tai ratkaisumalli. Halusin vain todeta, että mikä on oman näkemykseni asiasta ja minun mielestäni tästä on olemassa esimerkkiä monistakin jäsenvaltioista. Ja olen täysin samaa mieltä kollega Delin kanssa siitä, että tämä haavoittuvin ryhmä kriisin aikana ja kriisin jälkeenkin on juuri se ryhmä, jos, jonka nuoret ovat muutenkin hankalassa asemassa monista syistä johtuen. Eli meidän täytyy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja pysyvästi pyrkiä tukemaan heitä. Eli jo ennen kuin lähdetään koulun tielle ja kouluttautumaan, meidän täytyy jo varhaislapsuudessa pyrkiä panostamaan näiden lasten ja nuorten tulevaisuuteen. On olemassa osvittaa siitä, että tästä tulee olemaan nuorille hyötyä erityisesti, jos tämä tukijärjestelmä on kestävä. Eli että nuoret ja nuorten perheet saavat tarvitsemansa tukea. Ne ovat todellisia kannattavia pitkän tähtäimen investointeja. On tietenkin selvää, että kriisiaikana tällaisia tukipaketteja pyritään leikkaamaan, mutta mielestäni juuri haavoittumassa asemassa olevia nuoria tulisi tukea investoinnein, koska näistä investoinneista on eniten hyötyä. interventiomekanismeja on vaikea ottaa käyttöön siinä vaiheessa, kun nämä kyseiset nuoret ovat jo keskeyttäneet tai lopettaneet koulutuksensa. Ja mitä tulee sitten työn ja opintojen yhdistämiseen, niin haluaisin viita, puuttua tähän Einstein-esimerkkiin. Mielestäni Einstein teki parhaan tieteellisen työn silloin, kun hän toimi Sveitsin tullissa, joten minun mielestäni tämä on paras esimerkki siitä, että kannattaa yhdistää työelämä ja opintoelämä. On olemassa monia esimerkkejä monista maista, ei ainoastaan anglosaksiselta alueelta, vaan muualtakin. Eli osoitusta siitä, että kunhan työ ja koulutus voidaan yhdistää järkevästi, siis että työn osuus on suhteellisen pieni, niin sitä kautta voidaan saada todellisia tuloksia aikaiseksi. Ja mikäli opintojen aikana työskentelee työelämässä, niin koulutuksen jälkeenkin työllistymismahdollisuudet ovat paremmat. Siinäpä omalta osaltani kaikki vastaukseni ja nyt annan kollegani, kollegalleni mahdollisuuden esittää omia vastauksia kuulemimme kysymyksiin. dans le sens de notre euh, démarche. Euh, Kiitoksia kaikista näistä kommenteista. Minä haluaisin korostaa nyt seuraavaa asiaa. Eli me olemme kansainvälinen organisaatio, me keräämme numerotietoa, joka on käytännönläheistä monista maista. Meidän tarkoituksemme ei ole sanoa, että joku maa olisi mallimaa, jota kaikkien pitää seurata. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy tuoda esiin käytäntöjä, jotka ovat lupaavia ja jotka ovat uudenlaisia. Ja tällaiset lupaavat ja uudenlaiset käytännöt ovat niitä, jotka auttavat meitä ratkaisemaan lyhyellä aikavälillä ongelmia. Ja usein ongelma on se, että me puhumme koulutuksesta paljon, mutta tämä tapahtuu siksi, että tämä tekee meille mahdolliseksi puhua niistä nuorista, jotka ovat hankalassa tilanteessa tulevaisuutta ajatellen. Me tuomme esiin myöskin monenlaisia teoreettisia pilottihankkeita tai lähestymistapoja, joita me voimme mitata ja arvioida. Ja me pyrimme antamaan tietynlaisia viestejä avainviestejä, joita ei ole tarkoitus soveltaa suoraan sellaisinaan maissa, eri maissa. Eri maiden täytyy arvioida, mikä niiden oma tilanne on suhteessa näihin toimiin. Jos esimerkiksi ajattelemme teknistä ja ammatillista koulutusta, se on eräissä maissa erittäin arvostettu, joka ei ole ollenkaan tällainen sivuraide – Moissa, monissa maissa, esimerkiksi Belgiassa, vanhemmat haluavat mitä tahansa lastensa opiskelevan, mutta ei tällaista ammatillista koulutusta. Eli ä, ähm, ammatillisen koulutuksen imago ja kuva on hyvin erilainen eri maissa. Ja nykyisin Ranskassa ä, ähm, tällainen yhdistetty ammatti ja teoreettinen koulutus on kaikkein paras mahdollisuus monien mielestä, sillä se tekee mahdolliseksi yhdistää rahan ansaitsemisen, oppimisen ja koulutuksen. Ja jos henkilö on hyvin lahjakas, hänestä voi tulla näin vaikka insinööri. Eli me emme voi tällä tavalla siirtää käytäntöjä toisesta maasta toiseen yksinkertaisesti. Tämä oli ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa. Toinen on se, että dynaaminen aspekti on tässä hyvin tärkeä. Pidän hyvin paljon teidän mm, sloganistanne, nuoret liikkeellä tämän vuoksi, sillä tarkoitus ei ole siis ohjata nuoria millekään sivuraiteille koulutuksen suhteen tai muutenkaan. Me haluamme korostaa koko aika työtä ja on myös mahdollista tietenkin menestyä osa-aikatyössä tai tällaisissa väliaikaisissa työpaikoissa. Monissa maissa on huomattu, että tällaiset lyhyetkin työsopimukset ovat auttaneet nuoria pääsemään eteenpäin. Meidän on mahdollista edetä tällä tavalla ja tämän vuoksi me suosimme tätä työllisyydessä ja opiskelussa, mutta tämä täytyy tapahtua silloin, kun nuori on vielä opiskelija, ennen kuin hän on sitoutunut työmarkkinoille tietämättä työmarkkinoista yhtään mitään. Sitten viimeinen huomautus. Tämä on asia, jota olemme tuoneet esiin Oslon formissa. Kaikkien toimijoiden yhteistyö on hyvin tärkeää, erityisesti paikallistasolla. Jos te katsotte meidän internetsivujamme, huomaatte, että kentällä työskentelevät henkilöt ovat voineet tuoda esiin se, mitä olet todella tehneet nuorten eteen. Ja tämän vuoksi komission viesti on hyvin tärkeä. Se voi motivoida kaikkia paikallistason toimijoita. Ja minä olen voinut esimerkiksi Marseissa vierailla tällaisessa niin kutsussa toisen mahdollisuuden koululaitoksessa. Pitäisi toimia niin, että kaikki kokevat olevansa mukana, nuoret myöskin, ja että työnantajat ymmärtävät, että he voivat muuttaa asioita erityisesti nyt kriisin aikana nuorten kannalta. Kiitoksia paljon teille, hyvin paljon. Kiitoksia myöskin herra Martinille ja Rova Sonille. Tämä on erittäin hyödyllistä tämä keskustelu. Kollegat ovat taatusti samaa mieltä. Kiitoksia jälleen kerran. The agenda is... Seuraava asia esityslistalla on raportti 2010 kohesiopolitiikkaan liittyen vuosien 2007-2013 ohjelmien toteuttamisesta. Annan heti miten puheenvuoron esittelee Rova Papadopoulokselle. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aion nyt puhua englantia. Alueiden komitea on pyydetty antamaan raporttinsa sosiaalisen valiokunnalle asiasta. Pidämme ensinnäkin hyvänä komission strategista kertomusta, joka liittyy kohesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpanoon, jotka yhteensä rakennerahastoista 2007-2013 ohjelmakaudella. Tämä strateginen raportti on uusi elementti kohesiopolitiikassa. Se otettiin käyttöön neuvoston asetuksella vuonna 2006. Pidämme erittäin hyvänä sitä, että perustana ovat kansalliset strategiset kertomukset 27 jäsenvaltiosta, koska tämän menettelyn avulla olemme onnistuneet parantamaan avoimuutta ja vastuu- ja tilivelvollisuutta kansallisella tasolla – niin ikään olemme pystyneet valvomaan kunkin jäsenvaltion aikansaamaa eristystä silloin, kun on kyse yhteisön strategisten suuntaviivojen täytäntöönpanosta. Katsomme kuitenkin, että maailmantalouden laman vuoksi komission kertomuksen pitäisi antaa ajantasaisempia analyysejä niiden ohjelmien vaikutuksista, joita on käytetty Esimerkiksi jos tarkastellaan yhteiskunnallista eriarvoisuutta, työttömyyttä, syrjäytymistä ja inhimillisen pääoman hyväksi käyttöä. Tämä on erittäin tärkeää, koska taloudellinen maasto tai taloudelliset näkymät ovat muuttuneet merkittävästi vuoden 2008 talouskriisin myötä. Talouskasvu on heikentynyt, työllisyys on heikentynyt ja työttömyys kasvanut. Investoinnit ovat heikentyneet Ongelmia on, on nähty kautta Euroopan ja eri jäsenvaltioissa, joten uusia tarpeita on syntynyt, uusia prioriteetteja pitäisi asettaa ja uusia tarpeita on syntynyt. Maat pistävät täytäntöön kansallisia strategisia suunnitelmia. Yhteisön suuntaviivata tarvittaisiin sellaiset, joiden jotka pyrkivät parempaan työllisyyspolitiikkaan, sosiaaliseen elpymiseen, sosiaaliseen osallisuuteen, kestävän kehityksen ja innovaatioihin. Nämä täytyisi siis asettaa tavoitteiksi. Meidän suosituksemme on, että pidämme tietystikin hyvänä aikaan saatua edistystä hankkeiden täytäntöönpanossa, jotka ovat relevantteja parempien työpaikkojen luomiseksi ja suuntaviivojen toteuttamiseksi, työllisyyden parantamiseksi, määrärahojen mobilisointi köyhyyden vähentämiseksi ja EU 2020 strategian täytäntöönpano. Nämä pitäisi asettaa tavoitteeksi, prioriteeteiksi. Huomautimme, että Vaikkakin pidämme hyvänä aikaansaatua edistystä tässä vaiheessa, emme voi. Meillä ei ole vielä riittävästi tietoa vaikutuksista, joita toimista on ollut, koska tiedot ovat saatavissa vasta vuonna 2012. Vetomme myöskin jäsenvaltioihin, jotta ne vähentäisivät turhaa hallinnollista taakkaa ja muita esteitä, jotka hankaloittavat poliittisten tavoitteiden toteuttamista, jonkun on kyse kylmästä taistelusta, työttömyyden poistosta ja pätevyyden parantamisesta. Katsoimme, että korvamerkintä järjestelmiä pitäisi parantaa ohjelmien yhteydessä ja kestävä kehitys on yksi tärkeimpiä 2020 strategian tavoitteita, joten kaikkien jäsenvaltioiden täytyy välttyä viiveiltä silloin, kun valitaan ja pistetään täytäntöön hankkeita tulevaisuudessa. Hallinnollista täytyy vähentää ja lisäksi täytyy edistää vihreämpää, kilpailukykyisempää taloutta ja resurssien tehokasta käyttöä. Korkean työllisyyden talous ja alueellinen ja sosiaalinen kohesio ovat tavoitteita. Vaadimme myöskin lausunnossamme sitä, että komissio tehostaa sosiaalirahaston varojen käytön tehokkuutta ja varmistaa, että Euroopan kansalaiset saavat paremman mahdollisuuden tehdä itsestään helpommin työllistettäviä, ja jotta kansalaiset voitaisivat paremmin mukautua kestävän kasvun mukanaan tuomiin muutoksiin. Ne ovat tärkeitä elementtejä kasvamisen strategiassa kasvun ja työllisyyden varmistamiseksi, joten me pidämme erittäin tärkeänä sitä tapaa, jolla rahastoa käytetään tehokkaasti hyväksi, jotta voidaan vähentää eriarvoisuutta ja parantaa ihmisten elämän laatua eri puolilla Eurooppaa. Lisäksi meidän täytyy parantaa ihmisten pätevyyttä ja heidän työllistettävyyttään tätä kautta. Katsomme niin ikään, että sosiaalirahasto pystyy estämään tai poistamaan köyhyyttä ja työttömyyttä. Siksi peräänkuulutamme sitä, että komissio vahvistaa sosiaalirahaston toimintamahdollisuuksia sekä rahoituksellista autonomiaa ja joustavuutta. Menettelyitä täytyy yksinkertaistaa ja myöskin valvonnan täytyy olla yksinkertaisempaa ja helpompaa. Komission pitäisi myöskin paremmin varvoa tai arvioida edistystä ja kansaatyötuloksia luomalla tiettyjä ydinindikaattoreita jotka liittyvät kansalliseen strategioihin. Tarvitsemme myöskin kaikkien kansallisten poliittisten aikaansaannosten arviointimahdollisuuksia, kun on ollut esimerkiksi työpaikkoja tai pyritty myötä vaikuttamaan tasa-arvoon ja haavoittuvaisemmassa asemassa olevien ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Tarvitsemme erilaisia indikaattoreita, jotka auttavat paremmin valvomaan edistystä kansallisellakin tasolla. Ymmärtääkseni tämä lausunto on nyt sellainen, että siihen voidaan tehdä muutosesityksiä. Aikaraja on tietääkseni 15. marraskuuta, joten mielelläni otan vastaan teidän tarkistuksenne, muutosesityksenne. Meillä on tietyt rajoitukset, että 2000 merkkiä pitkä vain saa olla tämä lausunto. Tämä ei mahdollista sitä, että voisimme enempää tässä lausunnossa äh, ilmaista kannanottojamme. Kiitoksia. Followed by Mrs. Elizabeth Mm-hmm. Ja, äh, zum letzten Satz, äh, den die Berichterstatterin gesagt Kollega Schröter. Niin, me tulemme tukemaan esittelijää tämän viimeisen huomion suhteen, jotta tästä tekstistä tulisi mahdollisimman hyvä. Mutta herää kysymys, että miksi näin myöhäisessä vaiheessa puututaan tähän komission tekstiin. Siinähän ei käsitellä näitä operatiivisia ohjelmia. Se tarjoaisi siis mahdollisuuden katsoa, mistä kenkä puristaa, mutta tässä paneudutaan vain ainoastaan kansalliseen puiteasiakirjaan koskien kansallisia toimintoja. Ja tämähän tuli myöhäisessä vaiheessa ja komissiolta meni pitkän, pitkän aikaa ennen kuin se saa arvioida näitä kansallisia ohjelmia, joten ehkäpä meidän tulisi hiukan kritisoida komissiota tästä. Eli tämä asiakirja ei ole enää ajan tasalla, koska tilanne on muuttunut ja huomenna saamme kohesiokertomuksen ja silloin mennään jo paljon pidemmälle kuin mitä tässä asiakirjassa Tärkeää olisi tietää, että miten ESR on toiminut. Eli onko se toiminut ruohonjuuritasolla. Oikeastaanhan me voimme arvioida vain ainoastaan näitä ESRn perustoimia, ovatko ne olleet hyviä vai ei, ja ovatko jäsenvaltiot ylipäätään käyttäneet ESRn tarjoamia toimintamahdollisuuksia. Se on se keskeisin kysymys, sillä useimmat ESR-asetuksessa olevat toimet ovat jääneet jäsenvaltiolta käyttämättä. Eli nämä hyvät, erinomaiset mahdollisuudet, joita ESR-asetus tarjoaa, niin niitä ei ole hyödynnetty laisinkaan. Ei tarvitse katsoa kuin Saksan suuntaan. Ei ole Saksassa käytetty oikeastaan mitään näistä toimista, joten ehkäpä tähän puutteeseen meidän tulisi paneutua. Ja mainittakoon vielä pari asiaa. Mitä tulee tähän gender budgeting-aspektiin, Oikeastaan missään sitä ei ole toteutettu. Komissio ei ole edes tarkistanut asiantilaa. Kyllähän komissio on sanonut, että kyllä, kyllä puitestrategia tulee huomioimaan sitten myöhemmässä vaiheessa tämän gender budgeting aspektin ja sillä selvä. Tämä olisi mukana sitten hyvä strategia-asiakirja, mutta siinäpä kaikkia. Sehän nyt on todellakin skandaali, jos mikä, sillä me olemme pitkään tapelleet tästäkin pienestä maininnasta ja minun mielestäni tämä ei ole kyllä hyvä asia. Mutta hyvänä asiana todettakoon, että artikla 5 on osoittautunut toimivaksi. Tämäkin olisi kannattanut mainita komission taholta selkeämmin, mutta komissio ei sanonut mitään. Mutta mitä tulee tähän globaaliin tukeen, miksi komissio ei sitä maininnut? Eli mitkä jäsenvaltiot ovat käyttäneet tätä tukimahdollisuutta ja mitkä eivät? Ei mitään ole asiasta sanottu. Hyviäkin esimerkkejä löytyisi, mutta komissio ei sano asiasta mitään. Ja täällähän sanotaan, että komission tulisi luoda innovatiivisia rajat ylittäviä projekteja. Rahakin olisi käytettävissä, mutta komissio ei sano asiasta, ei sen höykäsen pöläystä, joten ruohonjuuritasolla on havaittavissa, että Kansalaisjärjestöt eivät voi edes hakea projekteja, koska jäsenvaltiot eivät ole valmiita kompensoimaan näitä rahallisia puutteita, kun tuki, maksetut ESR-tuet jo huomioidaan. Ja jos jotain rahoja olisi EU-tasolta vielä tulossa, niin kestää monia monia päiviä ja kuukausia ja vuosia ennen kuin rahat saadaan. Ja tähänkään ei puututa, vaikka se olisi tärkeää. Ja sitten viimeisin huomio. Komissio väittää, että korvamerkintäjärjestelmä toimii ja ESR on hyvin joustava kriisiin reagoitaessa. Tämä on minun mielestäni ristiriita, eihän tällä tätä asiaa ratkaista. Todettakoon, että juuri jouston nimissä meidän tulisi luopua korvamerkitsemistoiminnasta. Me tarvitsemme selkeitä indikaattoreita, joiden pohjalta toimia toteutetaan, niin kuin esittelijäkin totesi. Joten kyllä minun mielestäni tämäkin aspekti tulisi kuvastua selkeämmin tässä tekstissä. Kiitoksia. by Mrs. Uh, Kiitoksia, Sterova Figueredo. Eh, eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kyseessä on äärimmäisen tärkeä aihe – Kun me pohdimme rahastojen täytäntöönpanoa, tämä on tärkeä asia, mutta toisaalta täytyy tarkastella kohesiopolitiikkaa laajemminkin ja aikaansaatua edistystä. Joitakin kommentteja täällä on jo esitetty. Haluaisin todeta, että meillä on ollut erinäisiä ohjelmia jo käytössä, esimerkiksi Equal-ohjelma, joka pyrkii tasa-arvoon. Kun Equal tuli päätökseen, sen loppuvaiheessa todettiin, että Euroopan sosiaalirahasto pystyisi vastaamaan paremminkin näihin samoihin haasteisiin, mutta mitään vastauksia ei ole vielä saatu. Tämä tarkoittaa sitä, että erinäisillä aloilla on otet, ollaan ottamassa takapakkia edistyksen sijaan. Ja vielä ei ole nähty, voiko Euroopan sosiaalirahasto ja muuta rakennerahastot edes kohesiorahasto toimia sellaisella tavalla, että otettaisiin huomioon tasa-arvokysymykset ja tasa-arvoelementit. Tällaisesta ei ole vielä näyttöä. Varsinkin on kyse sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Mitään näyttöä ei ole. Haluaisin niin ikään todeta, että yksi ongelmista, joita on havaittu eri jäsenvaltioissa, erityisestikin jäsenvaltioissa, joiden talouden tilanne on surkeahko, on se, että näissä maissa erityisestikin joskus on ongelmia, jotka liittyvät yhteisrahoituksen löytymiseen. Yhteisrahoitus on tarpeen, että ylipäänsä voi käyttää rakennerahasto tai kohesiorahastovaroja hyväkseen. Ja mikäli pohditaan tilannetta ja sitä, että mitä heikommassa asemassa maat ovat, niin sitä vaikeampi niiden on käyttää rahaa hyväksi, mutta sitä kipeämmin ne tarvitsevat rahaa, joten tämä johtaa vielä suurempaan eriarvoisuuteen sen sen, että sosiaalinen kohesio paraneesi. Joten käytännössä se tapa, jolla rahoitussäännöt on muokattu ja menettelyt on määrätty sellaisiksi kuin ne on määrätty, niin näistä syistä maat, jotka eivät löydä tätä yhteisrahoitusosuutta kansallisesta rahoituksesta, eivät sitten ylipäänsä voi saada tätä rahaa, ja sitten rahat lähetetään takaisin rikkaammille maille, joten loppujen lopuksi, ainakin minun mielestäni, lopputulos on se, että eriarvoisuus vain lisääntyy. Tämä ei ole pelkästään minun mielipiteeni, tämä on todellisuutta, tämä on jo realiteetti tänä päivänä. Bem, uma apreciação. E até Haluaisin kuulla, mitä mieltä komissio tästä asiasta on. Tiedän, että tiettyjä analyysejä ja tutkimuksia on jo tehty tämänkin asian tiimoilta, mutta mikäli tarkastellaan käytännön tilannetta ja sitä tapaa, jolla se kehittyy, on voitu nähdä kielteisiä ilmiöitä. Kehitys on mennyt huonompaan suuntaan, ja meidän täytyy toimia tässä asiassa nyt vielä nopeammin kuin mitä aiemmin. Nyt puuttua asioihin, niihin todellisiin ongelmiin, jotka ovat olemassa. Nähdäkseni nämä seikat pitäisi ottaa mukaan tähän lausuntoon. Tiedän kyllä hyvin, että koska lausunto joudutaan pitämään kovin lyhyenä, on vaikea lisätä siihen kaikkia mahdollisia asioita, mutta ehkä voimme tehdä muutosesityksiä ja yhteistuumin pyrkiä parantamaan tätä tekstiä meidänkin ehdotustemme kautta. Kiitos. Kiitoksia, Rouja Slyveska. Nyt Gruni. E, jeżeli chodzi o takie ogólne uwagi, to uważam, że opinia. Minä uskon, että tämä mielipide vie meitä oikeaan suuntaan. Sosiaalirahasto on hyvä työkalu kriisitilanteessa. Te sanotte, että meidän täytyy olla joustavampia ja kontrolloida kulutusta paremmin. Tämä on totta, mutta tämä mielipide on riittämätön, mitä tulee köyhyyden vastaiseen taisteluun. Minä ajattelen, että työllisyysvaliokunta ei voi olla samaa mieltä tämän osion kanssa, mitä tulee ensimmäiseen kohtaan, mitä tulee arvioinnin tarpeellisuuteen työmarkkinoilla – sosiaalirahaston ja talouden välinen sidos voi olla vaikea arvioida. Ja tämä on tärkeää, sillä pitkällä aikavälillä kyse on mielipiteiden kehityksestä, mutta tämä on jotakin, mitä on siis vaikea arvioida, ja minä uskon, että mietinnössä täytyisi kuitenkin tuoda esiin näitä kriisiä vastaan tehtyjä toimia. Mielestäni rahaston täytyy ennen kaikkea toteuttaa Eurooppa 2020 strategian päämääriä kaikkia niitä päämääriä eikä keskittyä pelkästään köyhyyden vastaiseen työhön, kuten tässä kuultiin. Jos me pyrimme taistelemaan köyhyyttä vastaan, voimme ehkä jopa aiheuttaa päinvastaisen tuloksen. Meidän täytyy keskittyä sosiaaliseen toimintaan ja edistää yrityshenkistä toimintaa. Ja mitä tulee sitten esittelijän kohtaan viisi, hän korostaa taistelua sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Mielestäni rahaston tulisi ennen kaikkea toimia hyvien työpaikkojen luomiseksi. Mielestäni meidän pitäisi täällä käyttää hyväksemme niitä kokemuksia, joita olemme saaneet kohesiopolitiikasta – Olen sitä mieltä, että me emme voi olla sitä mieltä, että meidän pitäisi erottaa rahaston toiminta kohesiopolitiikasta. Kohesiopolitiikan täytyy nojautua moniin erilaisiin toimiin. Me olemme puhuneet toisiaan täydentävistä toimista, tämä on hyvin tärkeää. Mitä sitten tulee kohtaan numero kuusi? Siinä ehdotetaan asennemuutosta. Meidän pitäisi ajatella outcomea eikä inputtia. Olen samaa mieltä tässä. Kiitoksia. Just en tant que rapporteur. Nyt esittelijänä, mitä tulee tähän tekstiin, se kiinnostaa minua tietenkin erityisesti. Minulla ei ollut vielä aikaa käsitellä kaikkia tarkistuksia, mutta työskentelen tietenkin niiden kanssa – ja mitä tulee sitten köyhyyden vastaiseen taisteluun, on hyvin paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon, erityisesti strategia 2020. Minä olen aina sitä mieltä, että meidän täytyy taistella köyhyyttä vastaan, mutta sosiaalisesti, eli niin, että ihmiset saavuttaisivat työpaikan. Meidän täytyy keskittyä tämän ohjelman eri päämääriin ja mitä tulee sitten työpaikkojen laatuun, niistä on puhuttu paljon. Minä tulen välittämään kollegallemme tarkistuksia ja hän voisi tarkastella, miten voisi niihin ottaa kantaa. Kiitoksia. Tuskinpa kukaan komission edustajista haluaa käyttää puheenvuoroa, mutta ehkäpä kollega Papadopoulou. Φούς που Θεωρώ ότι τέθηκαν επιτάπητος Kiitokset kaikille, jotka käyttivät puheenvuoroa. Viittasitte erittäin tärkeisiin asioihin. Olen samaa mieltä kollega Schröderin kanssa siitä, että asiakirja tuli hyvin myöhäisessä vaiheessa käyttöömme. Tästä meidän tulisi kritisoida komissiota. Niin kuin sanoitte, vuodesta 2008 tilanne on muuttunut huomattavassa määrin, niin kuin itsekin totesin. Vuosina 2008-2010 muutoksia on tapahtunut ja jokaisen jäsenvaltion kansalaiset ovat tunteneet nahoissaan nämä muutokset. Toki jotkut jäsenvaltiot ovat käyttäneet ohjelmia hyväkseen. Meidän täytyy aina muistuttaa, että kun kansallisia strategiaohjelmia kehitetään, niin ne perustuvat tiettyihin projekteihin prioriteetteihin, jotka ovat linkitettyinä EUn 2020 strategiaan. Ja viimeiselle kahdelle edustajalle toteaisin, että mitä tulee köyhyysaspektiin, niin senkin olemme huomioineet, sillä vuosi 2012 tulee olemaan Euroopan tai anteeksi, 2011 tulee olemaan köyhyyden vastaisen taistelun teemavuosi. Mutta 2020 strategiaan liittyy myöskin paremmat työpaikat, naisten osallisuuden lisääminen, ja minä uskon, että tarkistuksillamme voisimme rikastuttaa tätä tekstiä näitä osin. Jos tilaa on vain 200 sanan verran tässä tekstissä, niin eihän siihen hirveästi asiatuksia mahdu. Mutta uskoakseni Saksan peikauden aikana ehdotettiin toimenpiteitä, joita tulisi, joihin tulisi tarttua jatkossakin, eli tämän gender mainstreaming-aspekti, mutta valitettavasti tämä on jäänyt taka-alalle. Meidän täytyy varmistaa, että varoja on käytettävissä sekä naisten tilanteen parantamiseksi, vaan että voimme varmistaa sen, että rahoja käytetään myöskin kustannustehokkaasti todellisten tulosten aikaansaamiseksi. Mitä tulee kansalaisjärjestöihin, niin täällähän sanottiin, että he eivät saa hirveästi varoja käyttöönsä. Tämä todellakin pitää paikkansa. Eli kansalaisjärjestöjen on vaikea ylipäätään vastata niihin haasteisiin, joita he kohtaavat. Kyllähän me varmaan kaikki olemme samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme selkeitä indikaattoreita Ja mitä tulee kollega Figueroidon ESR-kommenttiin, niin pitää paikkansa. Meidän tulee paikata niitä puutteita, jotka liittyvät Equal-ohjelmaan. Mutta toivottavasti tarkistusten kautta me löydämme sellaisen ratkaisun, joka auttaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ryhmittymät myöskin kansalaisjärjestöt, jotka tekevät paljon työtä sukupuolten välisen tasa-arvon vaalimiseksi. Me tarvitsemme joustavuutta, meidän täytyy valvoa, miten varoja käytetään, meidän täytyy osoittaa, että työpaikat ovat laadukkaita. Näiltä osin meidän täytyy varmistaa, että kansallisten strategisten ohjelmien kautta kaikki EU 2020 strategiassa mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Tarkistuja teakan 15. marraskuuta kello 12 ja toinen päivä joulukuuta valiokunta äänestää tästä tekstistä. Kiitoksia paljon ja tämän päivän kokouksemme päättyy tähän. Kiitoksia paljon. Ja totesin, että Strasbourgissa järjestetään ylimääräinen kokous maanantai 22. päivä marraskuuta kello 19.00-20.30. Tämä teille kaikille tiedoksi. Iloinen asia siis. Tapaamme Strasburgissa maanantaina.